Uh, good afternoon, everybody. Uh, welcome to the... Päivän kokoukseen ja avaamme toisen tärkeän kohdan käsittelyyn, eli kolme nelipyöräisten ajoneuvojen uh, hyväksyntä ja markkinavalvonta. Toivotan tervetulleeksi Wim van de Kampin ja toivotan terveeksi myöskin Giacomo Motivon ja DG-yrityksen auto-osastolta. Kiitos kestävyydestä, että te olette täällä aamulla jo traktoreiden kanssa. Mutta ainakin olemme pitäneet heidät kiireisenä. On nähdäkseni, ketä muita täällä on. Ei Riitta Korhola on täällä. Trenta Filides on myös täällä. Hän varmaan on varjoesittelijä Goen puolesta ja minä olen oman ryhmän varjoesittelijä. Joten toivottavasti SND, Vihreät ja Aldet myös kokevat tulla tänne varjoesittelijöinen. Joka tapauksessa on tärkeää aloittaa keskustelu. Ja kuten valiokunnan käytäntö on ajoneuvoon liittyvissä esiin esityksissä, me pyydämme ensin komission vaikutusarvion, tietääksemme minne ollaan menossa, ja esitteli myöskin pitää esityksen. Teettekö sen sen jälkeen, kun olemme kuulleet komissiota? Selvä. Joten tässä on kahdet kalvot. Ja ne, jotka katsovat meitä Webstream-sovelluksen kautta, meillä on täällä kalvot kahdessa, kahdessa nipussa. Ja jos otatte yhteyttä meille internet, meihin internetin kautta, sihteeristä mielellään lähettää teille nämä kalvot. Ja muistetaan kaikkea siitä, että voitte itse saada omaan henkilökohtaisen Imco newsletterin. Voitte tilata sen, tämä on varsinainen bestseller, millä on jo tuhat tilaajaa verkolla. Me olemme ilmeisesti ensimmäinen valiokunta, joka on rikkonut tämän tuhannen tason, eli IP kautta ep.imco ja niin poispäin. Joten mielellä me saamme verkkokatselijat tilaajiksi. Siinä aamupäivän mainokset. pyynnön herra Giacomo Mattino esittelemään vaikutusarvion ja tämän erittäin tärkeän esityksen taustan, joka koskee 2 ja 3 viivaisia nelipyörä, ja nelipyöräisiä ajoneuvoja. Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitoksia kaikille, kiitoksia ystävällisistä sanoista ja mahdollisuudesta puhua tänään ja mahdollisuudesta esitellä tämän L-luokan ajoneuvoja kes- koskevan ehdotuksen. Toivon, etten nyt kiusaa teitä liikaa tietyillä viittauksilla ja käsitteillä, jotka jo otin esiin tänä aamuna. Uskon edelleen, että on hyödyllistä puhua yleiskontekstista. Se on se, että olemme nyt saattaneet koko tyyppihyväksyntäjärjestelmän ajan tasalle koskien erilaisia ajoneuvoja. Ja me olemme koskien maatalousajoneuvoja antaneet tämän eh, ehdotuksen esittelyn tänä aamuna ja tänään voimme aloittaa nyt sitten L-luokan ajoneuvoista. Periaatteessa tarkoituksena on yksinkertaistaa ja parantaa parantaa olemassa olevaa asetusta koskien näitä L-luokan ajoneuvoja. Konteksti on se, että pyrimme rationalisoimaan olemassa olevaa lainsäädäntöjärjestelmää, mutta haluaisin nyt korostaa eroa, joka on olemassa näiden ajoneuvojen ja maatalousajoneuvojen välillä. Tässä tilanteessa komissio on arvioinut, että olisi hyödyllistä ja tärkeää tehdä suuria päivityksiä koskien vaatimuksia, jotka koskettavat ympäristöä, turvallisuutta ja myöskin lisätä uuden hyväksyntäelementin koskien markkinavalvontaa. Mutta ennen tätä, saisinko seuraavan dian, voisin lyhyesti muistuttaa mieliin, mikä kuuluu tämän ehdotuksen piiriin. Tässäkin on taas haasteena se, että meillä on melko laaja ja erilainen kenttä tuotteita, jotka alkavat tietyistä moottoroiduista pyöristä, polkupyöristä ja jatkuvat aina miniautoihin asti tai kevyisiin ajoneuvoihin, nelipyöräisiin, kolmipyöräisiin ja tietenkin siihen, mikä me kaikki tunnemme moottoripyörinä, eli skuuttereista aina hyvin voimakkaisiin moottoripyöriin. Sitten seuraava dia. Tässä vaikutusarvioinnissa on otettu huomioon seuraavaa. Hyvin lyhyesti yksi asia, tämä on hyvin tyypillinen asia, tyyppihyväksyntää koskettelevassa lainsäädännössä ja lainsäädäntöpuutteissa – puitteissa. Meidän tarkoituksemme on rationalisoida. Ja se tosiasia, että kun me tarkastelemme päästöjen tasoa tässä auto- tai ajoneuvoryhmässä, ja jos me vertaamme sitä kokonaisen, kokonaisajoneuvoluokkaan, päästömäärä on melko tärkeä, vaikka se onkin jonkin verran vähentynyt. Ja aivan selkeästi tällä sektori, sektorilla olemme huolissamme myöskin turvallisuusaspekteista. Tulen palaamaan näihin yksityiskohtiin pienen hetken päästä. Ja mitä tulee sitten uuteen teknologiaan, nykyinen lainsäädäntöpuite ei ole ideaalinen. Minun täytyy sanoa, että tämä on melko haastavaa. Koko EUn hyväksyntä lainsäädännön suhteen ja me huomaamme tämän erityisesti moottoripyörien kohdalla. Alueella, jossa tuotteet kehittyvät hyvin nopeasti, se, että voimme varmistaa, että uutta teknologiaa sisältävät tuotteet saadaan nopeasti markkinoille, jos ne todellakin vastaavat yleisiä vaatimuksia, on hyvin tärkeää. Tämä on siis hyvin tärkeää. Ja olemme ottaneet sen mukaan tähän vaikutusten arviointiin, yleisön kuulemiseen ja kuten jo mainitsin alussa, markkinavalvonta-aspektit, jotka ovat erittäin yleisiä kaikkiin Euroopan unionin tason hyväksyntä lainsäädäntöä koskien me emme ole nyt pystyneet ottamaan tiettyjä seikkoja mukaan, sillä horisontaalinen lainsäädäntö tai lainsäädäntöpuitteet eivät tässä olleet ongelmana, vaan tässä tilanteessa olen melko ylpeä tästä. Me olemme työskennelleet hyvin paljon ja toivomme, että saamme nämä seikat mukaan uuteen lainsäädäntöpuitteeseen. Haluaisin myöskin muistuttaa, että näitä L-luokan ajoneuvoja – koskien on eräs suuri tärkeä kohta. Kuluttajat ovat huomanneet, että hyvin suuri osa tuotteista vastaa juuri ja juuri tai ei vastaa vaatimuksia. Eli olemme huomanneet, että on tärkeää käsitellä näitä asioita. Sitten seuraava dia ja tulee lainsäädäntörakenteeseen. Tässä huomaamme hyvin yhtäpitävästi muiden ehdotusten kanssa, että ehdotamme sellaista säätelyä, joka voitaisiin yhdistää delegoituihin ja toimeenpantuihin säädöksiin tässä tilanteessa – me tarjoamme melko yksityiskohtaista teknistä ajantasaistamista ja olisi hyvin tärkeää saada tämä aikaan ei vain laadullisesti, mutta myöskin hyvän aikataulun puitteissa. Mitä tulee erilaisiin toimeenpanotoimiin, meillä on tarkoituksena aloittaa tämmöinen blokki, lähestymistapa, tutkailla seikkoja ja toisaalta toiminta- ja turvallisuusseikkoja ja sitten kolmanneksi näiden ajoneuvojen rakennevaatimuksia. Nyt voisin mennä hiukan yksityiskohtiin koskien sitä, minkälaisia elementtejä me olemme ottaneet mukaan tässä vaikutusarvioinnissa, mitä tulee turvallisuuteen, ensimmäinen asia, jota täytyy tarkastella, ovat tietenkin tilastot koskien tieliikennekuolemia ja vakavia loukkaantumisia. Me tiedämme, kuinka Euroopan tasolla, erityisesti komissiossa, pyrimme parantamaan eurooppalaisten teiden turvallisuutta. Jos me pyrimme identifioimaan ja erottamaan L-ajoneuvoluokasta moottoripyörät erilleen, me havaitsemme, että suhteellisesti valitettavasti tässä sektorissa on edelleen hyvin suuria määriä ja prosenttiosuuksia sekä kuolemantapauksia että vakavia loukkaantumisia. On myös tärkeää huomata, että kun tarkastelemme näitä tietoja, huomaamme, että vaikka muissa ajoneuvoluokissa nämä onnettomuusluvut ovat laskeneet valitettavasti, näin ei ole tämän L-ajoneuvoluokan kohdalla. Huomaamme, että nämä luvut ovat hiukan nousseet. Tämä on aivan varmasti sellainen ongelma, jossa komissio haluaa päästä hyvin kunnianhimoiseen tulokseen. turvallisuuden parantamisessa eurooppalaisilla teillä. Että tämä riippuu monista muistakin seikoista ja tekijöistä, mutta minun täytyy sanoa, että me haluamme tehdä parhaamme, mitä tulee tyyppihyväksyntä elementteihin ja teknisiin asioihin. Sitten mitkä ovat ne asiat, joita on käsitelty vaikutusarvioinnissa? Ensinnäkin onnettomuuksien välttäminen, kun ajoneuvojen tekniset seikat voivat vaikuttaa tähän, ja sitten loukkaantumisien vähentäminen onnettomuuksien sattumis, sattuessa. Eli suojaus ennen ja ennen onnettomuutta ja sen jälkeen, jos mahdollista. Ne toimet, joita me ajattelimme, olivat, kuten tässä vaikutusten arvioinnissa on sanottu, eivät muuta nykyisiä vaatimuksia. Toinen vaihtoehto oli se, että me vaatisimme ABS-järjestelmää kaikkiin kaksipyöräisiin, jotka ovat voimakkaita teholtaan. Ja ne moottoripyörät, joita pidetään suuritehoisina, niiden kohdalla olisi mahdollista käyttää ABS-jarruja. Äh, muissa moottoripyörissä voitaisiin käyttää muunlaisia ratkaisuja, äh, yhdistettyjä jarruratkaisuja. Ja lopulta muut vaihtoehdot. Meidän piti ottaa huomioon se tosiasia, että Euroopan autoteollisuustuottajien Konfederaatio on jo monien vuosien ajan, jo vuodesta 2004, sitoutunut siihen, että se tarjoaa ABS tai muita yhdistettyjä jarrujärjestelmiä kaikissa malleissaan. Eli vapaaehtoinen sitoumus tällä alalla on olemassa teollisuuden taholta. Sellaisen teollisuuden, joka edustaa suurta osaa eurooppalaisista markkinoista. Mutta tämä ei kuitenkaan kata kaikkia toimijoita. Ensinnäkin on mahdollista, että tämä sitoumus on tuotteissa vain optionaalinen. Ja se tarkoittaa sitä, että kuluttajalla on mahdollisuus valita, haluaako hän ottaa tämän mahdollisuuden ajoneuvoon mukaan, ja tämä tietenkin vaikuttaa ajoneuvon loppuhintaan. Sitten seuraavana haluaisimme korostaa vaikutusten arvioinnissa tehtyjä ympäristöarviointeja. Tässä päähuoli on se, että tietenkin absoluuttisina lukuina – nämä päästöt ovat melko pieniä, erityisesti jos niitä verrataan esimerkiksi henkilöajoneuvojen päästöjä suuriin kuorma-autoihin, mutta nämä luvut osoittavat kuitenkin sitä, että suuri nämä L-luokan ajoneuvot aiheuttavat paljon hiilidioksidipäästöjä ja mikrohiukkaspäästöjä. Jos te katsotte näitä lukuja, te havaitsette, että jos me tarkastelemme sitä osaa päästöjä, jotka tulevat L-luokan ajoneuvoista ja vertaamme niitä kokonaisuudessaan ajoneuvojen päästöihin, niiden aiheuttama päästöprosentti on hyvin suuri ja tärkeä ja siksi me haluaisimme puuttua tähän asiaan lainsäädännöllisin toimin. Ja olemme tehneet myöskin paljon tutkimuksia tässä asiassa. Sitten seuraavassa diassa esitetään erilaisia toimia koskien ajoneuvojen tyyppihyväksyntää. hyväksyntää Tässä on eri askelina esitetty euro 3, euro 4 euro 5. Uskon, että tämä on myöskin hyvin samankaltaista kuin muu lainsäädäntö muita ajoneuvoluokkia koskien. Siis haluamme edetä askel askeleelta ja lopullinen päämäärä on asetettu vuoteen 2020 silloin meillä on kunnianhimoisempia ympäristörajoituksia, joita voitaisiin verrata periaatteessa niihin, joita on muissa henkilöajoneuvoissa. Nyt tämän vaikutusten arvioinnin seurauksena on huomattu, että olisi tarpeen tehdä vuonna 2016 ja 2017 ympäristötutkimus tarkistaaksemme teknisiä elementtejä ja myöskin jo tehtyjen toimien tehoa, niiden toimien, joita lainsäädännöllisesti on suositeltu. Eli jos me siirrymme viimeiseen rajoitus askeleeseen. Tämä voisi olla asia, joka otan huomioon tutkimuksissa. Nämä rajoitukset koskisivat uusia ajoneuvoja rajoitusten luonteen vuoksi. Ja olemme myöskin ottaneet hiilidioksidin mukaan näissä arvioinneissa. Mitä tulee hiilidioksidipäästöihin, me olemme pyrkineet tässä aluksi äh, säätämään perustan ja sitten jos olisi mahdollista tehdä niin, me haluaisimme äh, ottaa mukaan jonkinlaisen vaatimuksen polttoainetehokkuudesta ja CO2-päästöistä, koska tietenkin polttoainetehokkuus mitattaisiin tyyppihyväksyntähetkellä ja se voitaisiin ottaa mukaan indikaattorina. Me emme nyt aseta mitään rajoituksia CO2, mutta se voitaisiin ottaa mukaan indikaattorina, mitä tulee näiden ajoneuvojen kulutukseen. Ja uskon, että tämä olisi myöskin mahdollinen hyödyllinen asia niille kuluttajille, jotka haluavat harkita ja vertailla eri ajoneuvojen ja kulkuvälineiden vaikutuksia. Uskon, että tämä olisi tärkeä kontribuutio, kun pyrimme järkeistämään tieliikennettä ja kuljetusta, erityisesti mitä tulee ympäristöseikkoihin. Sitten seuraava dia. Meillä oli muitakin vaihtoehtoja, mitä tulee päästöihin, joita harkitsimme. Ja erityisesti koskien sitä testisykliä, jota järjestetään näiden päästöjen mittaamiseen. Meillä oli periaatteessa monia eri vaihtoehtoja harkittavina, mutta se, jota olemme nyt suositelleet tyyppihyväksynnäksi, on yhden testisyklin käyttäminen kaikille L-luokan ajoneuvoille. Tämä ei ole nyt vain teknisen puolen asia, mutta myöskin järkeistämisen ja yksinkertaistamisen vuoksi tehty koska monenlaisia erilaisia testisyklejä on järjestetty ajoneuvoille ja uskomme, että lopulta jos käytämme sellaista testityyppiä, joka on maailmanlaajuinen, haluaisin muistuttaa, että tällainen on jo olemassa ja siihen ovat osallistuneet kaikki tämän sektorin päätoimijat, myöskin Intia ja Yhdysvallat, mitä tulee esimerkiksi moottoripyörien testaamiseen. Tämä ei tarkoita sitä, että meillä olisi mitään rajoituksia, jotka liittyisivät näihin testitapoihin. Kaikilla on mahdollisuus valita rajat, käyttämänsä rajat, mutta se, että on yksi mahdollisimman yhtenäinen testitapa olisi aivan varmasti etu. Sarvadia edelleen ympäristövaikutusten arviointia. Se mikä on tärkeää on se, että moottoreiden suorituskyky, mitä tulee ei vain tyyppihyväksyntä hetkeen, mutta jos mahdollista koko tuotteen eliniän suhteen. Tämä on hyvin suuri haaste. Me olemme vaikutusten arvioinnissa harkinneet monia mahdollisuuksia ja miettineet parasta lähestystapaa, mitä tulee kestävyysvaatimuksiin, ja olemme päätyneet sellaiseen johtopäätökseen, joka säätää näitä kestävyysvaatimuksia. Ja uskomme, että tätä kategori- tämän kategorian suhteen tämä tapa olisi kaikkein paras. Siirrymme nyt ajoneuvojen rakennukseen. Mutta haluaisin sanoa vielä, tähän liittyy läheisesti myöskin päästöjen mittaaminen ja diagnostiikka. Ja nämä asiat voivat vaikuttaa päästöihin hyvin suuresti. Olemme kuulleet erilaisista vaihtoehdoista ja harkinneet paria niistä. Ja Uh, available technology. Tämä liittyy myös parhaan käytössä olevan teknologian käyttöön, joka oli kolmas vaihtoehto, jonka me säilytimme ehdotuksessa. Ja tässäkin tapauksessa meidän tavoitteemme on ollut tehdä ehdotus, joka noudattaa suhteellisuusperiaatetta tulosten suhteen, mutta myös kustannusten suhteen. Teollisuutta ajatellen. Ja pyrimme koherenssin teknisessä edistymisessä näissä asioissa. Jos mä nyt siirtyisin esityksen johtopäätöksiin, nämä piirteet, joita yhteenvedossa erityksessä olemme käsitelleet, ovat markkinavalvontasäädökset, pakollinen edistyneitä jarrujärjestelmien käyttö. Ja kiinnittäisin huomiota tänne e- edistyneiden jarrujärjestelmien ja lukkiutumattomien jarrujärjestelmien eroon. E- ja sitten teho-rajoitteista luopuminen – kansallisella viranomaisella on vielä mahdollisuus langettaa 74 kilowatin rajoite ja nykylainsäädännön puitteissa Ranska on käyttänyt sitä ja se on aiheuttanut aika ristiriitaisia reaktioita ja ihan lyhyesti sanoen vaikutusarviointi ja se kattava data, jonka olemme saaneet, on osoittanut, että turvallisuuden näkökannalta – tästä suosituksesta ei tulisi lisäarvoa. Sitten on antidumping ja sitten uudelleenluokittelu. Mitä tulee uudelleenluokitteluun? Muistuttaisin, että nykylainsäädännössä pidetään esimerkiksi miniautoja, nelipyöräisiä mönkijöitä ja muita tuotteita samana tuoteluokkana. Meistä on parasta rationalisoida ja vähän differentioida näitä, jotta täsmällisemmin kohdentaisimme säädökset ja vaatimukset tuotteille. Joten uudelleen luokittelu on tässä mukana. Ja sitten viimeinen kalvoni. Tämä koskee vaikutusarvion seurauksia ja mainitsemani piirteiden seurauksia. Yksinkertaisen diagnostisen järjestelmän käyttöönotto mukana myöskin selkeästi saatavilla oleva korjausinformaatio, askeleittainen lähestymistapa liittyen päästövaatimusten tiukentamiseen. Käytämme samaa terminologiaa kuin autoissa, Euro 345 moottoripyörille, terminologisesti ajatellen. Moottoripyörät ovat vähän edistyneemmät, me käytämme Euro 3, 4 ja 5, 4, 5 ja 6. esitän yksi kaikille L-ajoneuvoluokkaan ajoneuvoille yhteinen laboratorio, yksi laboratoriopäästö, testisykli ja sitten tämä automaattinen valot päällä piirre, eli päivän ajan ajavalo kysymys. Meistä tämän automaattinen ajovalopiirre kategoria kakkosluokassa lisää noiden tuotteiden turvallisuutta. Olen käyttänyt minulle myönnetty aikaa, pyydän sitä anteeksi, mutta kiitän teitä huomiostanne ja olemme valmiita vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Kiitoksia. No, uh, no, thank you very much. The whole idea. Kiitos teille. Niin, oli ajateltu riittävän hyvin voida käydä läpi tätä varsin monimutkaista asiaa ja tässä nyt on uusia mielenkiintoisia elementtejä, jotka on myöskin ymmärrettävä. Ennen kuin tämä esitys tästä kalvoltakin loppuu, niin tässä oli jonkin verran myöskin kaavioita. En tiedä, ymmärrettiinkö täällä yhdistelmäjarrujärjestelmä ja sitten nämä niin sanotut lukkiutumaton järjestelmä. Tämä on kuitenkin tärkeä tekninen kysymys ja kustannuskysymys. Löytyisikohan tämä kalvo vielä, jos voisit kaikkien edun mukaisesti hieman selvittää tätä asiaa vielä lähemmin. Eli nämä piirteet kertoo hieman niistä lähemmin. Chairman, yes indeed, uh, of course, uh, it's, uh, if you please go to slide. Niin, se löytyy kalvolta 29. Tässä on siis kuvattu erityyppisiä jarrujärjestelmiä vasemmalla perinteinen jarru moottoripyörästä puhuttaessa – Yksi oli työ. ohjauksen etujarrun osalta ja sitten pedaali takajarrun liittyen ja sitten näiden kierrot ovat toisistaan irrallaan. Varsin hyvin tiedetään, että on mahdollista eri tavoin yhdistääkin näitä piirteitä. Eli on mahdollista käyttää järjestelmää, jossa takajarrua käyttämällä voidaan myös etupyörä niin, pysäyttää. Eli yhdistelmä, jossa pedalijarrutuksella saadaan myöskin vaikutusta etujarruun. Ja sitten hyvänä piirteenä olisi myöskin se, että yhdistelmä jarrusta puhuttaessa, kun mitä tahansa e, kumpaa kumpaa näistä kahdesta jarrusta käyttää, niin maksimoidaan jarrutusvaikutukset, koska kumpikin jarru sekä etu- että takajarru toimii sitten yhdessä. Toivottavasti kaaviokin selventää tätä asiaa. Eli tästä on kyse, kun puhutaan yhdistelmäjarrujärjestelmästä. Eli kun yhtä jarrua käyttää tai jarrutuksen käytettävää välinettä, joko vipua tai pedalia, niin poljinta, niin tällöin saadaan molemmat jarrut toimimaan. Sitten tässä seuraavassa kuvassa siirrytään niin sanottuun lukkiutumattomaan jarrujärjestelmään. Tässä käsky on sähköinen. Se aktivoidaan ja tällöin etu- ja takajarrut toimivat ja järjestelmä on äh, valmistettu valvonnan pohjalta, mutta kun verrataan tätä järjestelmää yhdistelmäerujärjestelmään, niin lisähyöttynä on tämä lukkiutumattomuus. Eli järjestelmä toimii siten, ja näinhän autoissakin nykypäivänä tahtoo olla, että mä vapautun, jos toinen molemmat pyörät jumittuvat. ja jarrutusvoima vapautuu siten, että kuitenkin tasapaino säilyy ja jarrutusvoima kuitenkin toimii. Eli tämä on erona yhdistelmä jarrujärjestelmään. Ja jos tarkastellaan seuraavaa kuvaa, niin voidaan huomata, ei pitäisi näitä ei nyt enempää ollakaan, Eli vaikutusten arvioinnissa analysoidaan nyt sitä, onko syytä hyödyntää edistynyttä teknologiaa ja jos niin, mihin luokkiin ja millä laajuudella teknologiaa kannattaa hyödyntää. Ja sitten tietysti ehdotamme eh, sitä järjestelmää, joka sopivimmalta tuntuu tulette varmasti saamaan täsmällisempiä kysymyksiä tuosta. Tämän keskustelussa varmaan asian palataan. Herra Van de Kamp, haluatteko pitää nyt esityksenne? Ja sitten esitämme kysymyksiä molemmista puheenvuoroista. Onko tuo hyvä idea? Se on oikein hyvä idea, puheenjohtaja. Siis- Että tässä on sinun slaidit, tässä on slaidit pyörivät, tämä on jännää. Joten mielelläni annan teille puheenvuoron ja sitten voi esittää kysymyksiä myös komissiolle. Voorzitter, dank u zeer. Ik weet even niet wie mijn slides eh, bedient. Kiitos eh, puheenjohtaja. No niin, kukas täällä hoitelee tätä tekniikkapuolta? No, en tiedä, eh, onko tapana, että esittelijä tällaisen esityksen pitää. Olen ehkä vähän innovatiivinen tässä tänään näin ollen. Mutta nyt siis lähdetään liikkeelle. Esittelijänä tietysti olen sitä mieltä, että oikeudellisia puitteita olisi syytä yksinkertaistaa. Tässähän saatiin ihan mukava joulu, joulunen tunnelmakin tänne saliin, kun valot sammuivat. No niin, siis varjo esittelijä. Keskustelimme asiasta ja ajateltiin, että päästömääriä olisi pyrittävä vähentämään ja kaksi pyöräisillä on kaksipyöräisistä päästöjen osuus on suurempi. Ja nyt tämä joulunen tunnelmakin päättyy ja tähän ehkä pikkaisen voitaisiin himmentää, vaikka se onnistu. No hyvä, näinkin on ihan hyvä. Line, please. Um. Ja turvallisuuteen liittyvät aspektit ovat tärkeitä. Komission vaikutusten arvioista selviää, että kuolonuhrien määrä on 5200 ollut varsin suuri lukumäärä. Jos nyt ajatellaan esimerkiksi kuolonuhrien määrää lentoonnettomuuksissa, niin ei puhuta näin suurista luvuista. Ja kysyisinkin komissiolta, olisiko mahdollista saada yksityiskohtaisempaa tietoa näistä luvuista nyt tässä on kaikki heitetty samaan kasaan, jos esimerkiksi ajatellaan Italian skotterionnettomuuksia tai sitten vastaavia pienajoneuvonnettomuuksia Tanskassa, niin voisi olla hyvä hieman eritellä näitä onnettomuustilastoja. Ja asetuksen tulisi tarjota mahdollisuuksia myös uuden teknologian käyttöön, mitä tulee esimerkiksi sähkömoottoreihin. Ja haluaisin myöskin painottaa tämän alan taloudellista merkitystä. Tässä puhutaan suurista työllistävistä vaikutuksista. Ja 12 000 ATV-luokassa sitten miniautoista puhuttaessa puhutaan 20 000 työpaikasta ja 340 000 ajoneuvosta. Yli 800 yritystä toimii tällä alalla valmistuspuolella, kun puhutaan kaksipyöräisistä ajoneuvoista ja liikevaihtokin on 8 miljoonaa euroa ja tämä tuotanto keskittyy pitkälti suurin jäsenmaihin Italiaan, UK, Saksaan, Ranskan, Espanjan ja Itävaltaan. No, mistä sitten tässä asian käsittelyssä pääpiirteissään on kyse? Komission tarkoitus olisi ensimmäinen tammikuuta 2013 saattaa täytäntöönpanovaiheeseen tämä. Mielestäni tämä tuntuu varsin kunnianhimoiselta aikataululta. Ehkä komissio voisi tätä hieman vielä tarkentaa. Ja kun ajatellaan Delegated Act-tyyppiä, tyyppisiä esityksiä. Niiden tulisi olla valmiita sitten jo ensi vuoden, vuoden 2012 aikana. Ja en ole varma, voitaisiinko tällaista aikataulusta kiinni pitää. Ja niin voisi olla hyvä, jos Varjo esittelet myöskin pitäisivät mielessään sen, että tämä asetus on yhteydessä muihin direktiiveihin, joita parhaillaan myöskin työstetään, jotka liittyvät liikenne- turvallisuuteen manteilla. Esimerkiksi kun ajatellaan ajanjaksoja, joiden puitteissa tekniset valvontatoimet tulisi toteuttaa tällaiset eh, katsastustyyppiset eh, toimet. Eh, näiden osalta tarvittaisiin yhtenäistämistä. Ja esittelijänä yhdessä varjoesittelyiden kanssa Hän toteuttaa eh, muutaman eh, tutustumiskäynnin 28. päivä tammikuuta. Eh, aiomme käydä Listadissa Alankomaissa. Käymme myöskin Essenissä Saksassa – ja sitten 23.–25. helmikuuta tarkoitus on tutustua kolmeen tehtaaseen Italiassa. Näistä yksi kuitenkin japanilaisomistuksessa. No niin, tässä siis eh, näistä suunnitelluista aikatauluista – parlamentissa aikataulu on yleensäkin varsin tiukka ja itsekin olen sitä mieltä, että lainsäädäntökäsittelyssä ei saisi kulla liikaa aikaa ja olisi hyvä, jos voitaisimme, voisimme pitää kiinni mahdollisimman hyvästä asian käsittelyaikataulusta. Eh, voorzitter, eh, No niin. say that apparently the, for those watching on the web, they could probably just see your microphone like glowing. Uh, Ilmeisesti kysymys on sitä, että verkolla katsoessa uh, teidän mikrofoninne punaisena, joten jos joku haluaa teidän kalvon, lähettäkääpä sähköpostiviesti. May I ask few more... Voisitko sitä vielä pari kysymystä? Um, <clears throat> ook naar aanleiding van... Vielä pari kysymystä, jotka esittäisin komission esityksen loppupuolelta yksi asia jäi hieman epäselväksi, eli mikä luokka jäisi pois. Ymmärsin, että tietyt kohderyhmä ei olisi mukana tässä komission ehdotuksessa, mutta sitten eh, sain sellaisen vaikutelman, että eh, sähkökäyttöiset pyörät olisi otettu mukaan. Tietysti kun ajatellaan demografista kehitystä Euroopassa, niin se on tietysti suuri haaste Euroopalle. Ja olisin nyt kysynyt komissiolta, kuuluvatko sähkökäyttöiset pyörät tähän piiriin ja mikä ryhmä jää sitten ulkopuolelle mönkijöiden osalta? Ja olisi myöskin kysynyt hieman abs järjestelmän aiheuttamista kustannuksista. Ymmärtääkseni ovat melko korkeat, mutta jos mennään massatuotantoon, niin voidaan ehkä hintojakin sitten laskea. Tässä kaikki tältä erää. Kiitos. Um, on the... Mitä tulee ajoneuvoihin, jotka eivät ole tämän sovellusalassa, teillä on erittäin elegantti kuva kalvojen joukossa, joka todennäköisesti vastaa kysymykseen, mutta voimme todeta ajoneuvot, jotka ovat lähinnä offroad-käyttöön tai ovat erillinen kategoria. Tämä oli oikein hyödyllistä. Hyödytään, että meillä on keskustelukierros varjoesittelijältä, piti sanomani. Niin mutta heistä moni ei ole paikalla. SD-ryhmästä ei ole kovin moni, mutta Rauva Rooli on paikalla. Joten annan hänelle seuraavaksi puheenvuoron. Ja sitten saattaisin esittää myös pari kommenttia Rauva Korhola myöskin. Rooli ensin. Ensin haluaisin kiittää esittelijää myöskin komissiota esitetyistä tiedoista. Näin oli hyvä tarttua tähän aiheeseen, koska muuten on hieman hankala näinkin teknistä kysymystä lähteä tarkastelemaan. Ja olisin esittänyt saman kysymyksen, jonka tekin jo esititte. Olemme olleet yhteydessä sidosryhmiin tekin varmasti ja esittäneet kysymyksen siitä, mitkä tyypit tulevat mukaan, miksi eivät ja miksi näin on. Ja asian jäänyt hieman epäselväksi. Mm, selvityksestä tänne asiassa sanotaan seuraavalla tavalla, mutta ehkä suullisesti voisitte kommentoida vielä sitä, miksi tietyt luokat on jätetty ulkopuolelle ja mitkä on sitten mukaan otettu, koska yksinkertaistamismenettelyssä on ongelmallista ovat aina nämä poikkeusmenettelyt. Ne monimutkaistavat asioita. Tämä oli tärkein kysymykseni, jonka halusin esittää. Kiitos. Ähm, Korhola. Korhola. Ja sitten minä ehkä. Yeah, I have some um, comments and question. Minulla on muutamia kommentteja ja kysymyksiä. Ensimmäinen kysymykseni on retorinen. Onko tässä huoneessa ketään motoristia? Ja onko näiden säätäjien joukossa ketään moottoripyöräharrastajaa? Tietävätkö he kokemuksesta, minkälaista on ajaa moottoripyörällä? Avainkysymys on se, Onko näillä toimilla mitään tekemistä turvallisuuden parantamisen kanssa? Ja sikäli kun minä ymmärrän, minä olen kuullut, että moottoripyöräilijät itse ovat hyvin huolissaan tästä ehdotuksesta, sillä se on hyvin kallis, mutta se ei paranna turvallisuutta. Ja se on vääränlainen investointi tavallaan. Jos me emme kustomoi tätä hiukan. Yksi esimerkki on tämä pakollinen ABS ja OBD-jarrut ovat mainittu. Tämä on jotakin, mitä minä pohdin, minkälaisia vaikutuksia tällä tulee olemaan – Tällä tulee olemaan uusia päästörajoja, uusia vaatimuksia, uusia vaatimuksia ohjauksen suhteen mahdollisesti, mutta mitä tämä tarkoittaa? Tämä tulee tarkoittamaan sitä, että on uusia rajoituksia, jotka koskettavat virittämistä ja muutosten tekemistä ajoneuvoihin. Ja tuloksena uusien moottoripyörien hinta tulee nousemaan, koska vaatimuksia on lisää ja testejä tulee lisää. Ja eräät henkilöt sanovat, että itse asiassa kymmenessä vuodessa rahamäärä tulee olemaan neljän miljardin luokkaa ja tämä tarkoittaa sitä, että sektori monopolisoituu, sillä nämä tyyppihyväksyntävaatimukset ovat liian suuria pienille yrityksille. Ja tämä tarkoittaa myöskin sitä, että ajoneuvojen kustomointi muuttuu vaikeaksi. Minä olen hiukan huolissani, koska minä minä pidän miehistä ja minä uskon, että kaikkien miesten sisällä on pieni virittäjä, joka haluaa muokata ajoneuvoja, jota hänellä on tallissaan. Onko tämä todellakin ollut jotakin, mikä on vaarallista? Uskotteko te, että tällainen virittäminen on vaarallista? Minä uskon, että meillä pitäisi olla kehittyneempi arviointijärjestelmä, mitä tulee näihin, näihin asioihin, sillä nyt tämä tarkoittaa sitä, että monilta miehiltä katoaa harrastus, heidän todellinen harrastuksensa, kuinka turhauttavaa tämä on. Ja miksi viedä tämä harrastus pois, jos me emme anna mitään tilalle, mitään parempaa tilalle, jos asiat eivät todellakaan muutu turvallisemmiksi. Tämä on minun huoleni. Minä tulen käsittelemään tätä myöhemmin ja esittämään tarkistuksen. Heidi. Kiitos. Heidi, haluaisitko palata asiaan? Niin, komissio voisi ehkä turvallisuusaspektia perustella hieman paremmin, mutta kyllä tilastot selvästi osoittavat, että moottoripyöräonnettomuudet ovat useimmin kuolemaan johtavia ja varsinkin eh, nuoret ja nuoret miehet joutuvat tällaisiin onnettomuuksiin usein. Eli kyllä tämä äskeinen hieman yllätti. Eli jos parannusta saadaan aikaan, niin hyvä, koska ei nyt ole hyvä, jos harrastaa kuolemaan johtavia asioita. Ja niin kuin komissio totesi, olisi hyvä, jos komissio voisi pitää huolen siitä, että päästöstandardit saataisiin maailmanlaajuisesti samalle tasolle. Intian matkalla niin huomasimme, että varsin paljon siellä on siirrytty moottoripyörän selkänä ja tällä on huomattavat vaikutukset ympäristölle, eli smogi on ihan sietämätön ongelma. Eli olisi hyvä saattaa näitä päästörajoja samalle tasolle ja silloin tehtäisiin aimo harppaus asioissa eteenpäin. Um, perhaps, uh, uh, so I'm, I'm just... Minä laitan nyt päälle varjoesittelijän hattuni. Haluaisin palata muutamaan kohtaan, jotka estin jo aamulla. Ja tämä liittyy johdonmukaisuuteen. Tämä ensimmäinen liittyy siihen, mitä Eija-Riitta sanoi, liittyy, ja koskee varausia. Meillä oli autoehdotus. Ja Eiritä voi merkitä muistin ne yritykset, jotka toimivat virittelyyn ja jälkimarkkinoilla. Ovat, ne ovat ihan tyytyväisiä tyyppihyväksyntään ja täysin valmiita siihen, että niiden aftermarket-tuotteet testataan, etteivät ne vähennä ajoneuvon turvallisuusominaisuuksia, joten minusta tämä ei heikennä virittely- teollisuutta, kustamointia, koska tähän liittyi jo paljon epävarmuutta. Ja sitten oli tuotteita, joita ei voinut myydä sen takia. Ja nyt sisämarkkinat ovat elpyneet näillä alueilla. Joten minä uskon, että näissä raameissa voidaan mahdollistaa tuollainen prosessi. Sitten teknisen informaation saatavuuteen liittyen. Tämäkin on aika ratkaisevaa, kun me puhumme aika edullisista ajoneuvoista, jotka korjataan paikallisesti tai pienemmissä korjaamoissa, joten teknisten koodien saatavuus, erityisesti kevyt moottoripyörä ja pienten moottoripyörien tapauksessa on olennaista. Ja sitten on kysymys siitä, onko data käytettävässä muodossa, niin että ei tarvitse olla sitä kallista softaa, jotta informaatiota voisi käsitellä. Ja sitten tämä päästöistä ja sitten ja sitten olin tyytyväinen nähdessäni, että komission turvallisuusarvio teki selväksi, että he eivät ehdota moottoripyörille tehorajoja – Tiedän, että jotkut sellaisia halusivat, mutta kuten sanoitte, ei ollut mitään näyttöä sille, että tukset vähentäisivät moottoripyöräonnettomuuksia. mistä tämä on tärkeää. Voimme rahoitella ihmisiä, jotka ovat moottoripyöräilyn parissa, että tällainen piirre tässä on. Turvallisuuskysymykseen liittyen Tämä crossover-kysymys, jonka teit esille, se, millä moottoripyörillä asennettaisiin lukkiutumattomat jarrut ja millä edistyneet jarrujärjestelmät ja, ja missä määrin tämä perustuisi kustannuksiin ja missä määrin onnettomuustilastoihin, mutta laajempi kysymys, josta voisi varmaan puhua. On tämä moottoripyöräilijöiden kuolleisuusanalyysin lukuihin kokonaisuudessaan, mutta ei riitä kuunteletko. Tämä liittyy siihen, mitä sanoit. Mitä tulee onnettomuuksen ja kuolleisuuteen, minkälainen on korrelaatio sen välillä, että me mopa karkaa käsistä jarruttaessa ja kuolleisuuden välillä? Tämä liittyy päätöksiin, joita haluatte meidän tekevän, ja dataan, joka tähän liittyy. Tällä alueella te olette vakuuttuneet, että turvallisuuden parantamisen suhteen on olemassa voimakas korrelaatio näiden kahden tekijän välillä. Ja kokonaisuudessaan tämä lienee aika todennäköistä ottaen huomioon, että erilliset, tämä, tämä jarrutusjärjestelmä, jossa voidaan jarruttaa sekä takatetupyöriä vaatii aika paljon enemmän kontrollia. En itse ole moottoripyöräilijä, mutta autojen tapauksessa olen törmännyt tähän. Tämä on merkittävä kysymys kehityskustannusten suhteen, kustannusten ja saavutettavuuden suhteen. Valiokunta on aika in, kiinnostunut tästä. Olisiko teillä lisädataa tästä? Tarkastelin vaikutusarvion dataa. Se on kattavaa teidän datanne, mutta en nyt ihan saanut sormia tämän kysymyksen päälle. Ja viimeinen kysymys liittyy jälleen turvallisuuteen. Minusta on ostettu paljon oikeutettua huolta erittäin kevyten autojen turvallisuuteen ja on ollut hyvin julkistettuja törmäystestejä, jotka liittyvät kevyihin ajoneuvoihin. se testi, on tehty raskaammilla ajoneuvoilla. Tulokset ovat olleet todella huonoja. Ja jatkuvasti saamme lukea kolareista, jotka liittyvät tällaisiin ajoneuvoihin. Näiden pienten autojen valmistaminen on tietysti erilaista kuin moottoripyöriä, mutta kysymykseni, että minkälaisia implikaatioita tällä on eri tai kevyiden autojen turvallisuudelle. Tiedän, että kysymys on hyvin spesifi, mutta kollegat asettavat sille varmaan jotain merkitystä. Hyvä. Joukka Meritorva, Gepard, Kreitzmann, Sulli, Schaldemose. Onko vielä kysymyksiä ensimmäisellä kierroksella? Okay, so can I invite voisin pyytää teitä vastaamaan ensimmäisen kierroksen kysymyksiä, jos aikaa on, niin annan Van de varmasti mahdollisuuden tehdä yhteenvedon, mutta kuullaanpa komissiota. Thank you, Mr. Chairman, and thank you to the... Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitoksia niille, jotka esittivät kysymyksiä. Minä haluaisin vastata melko järjestyksessä, siinä järjestyksessä kun kysymykset asetettiin – tässä oli yksi mielenkiintoinen asia, josta monet jäsenet puhuivat. Kyseessä oli tämän ehdotuksen soveltamisala. Minä ehdottaisin, että siirrymme nyt diaan numero 20, joka tekee yhteenvedon siitä, mikä ei kuulu tämän ehdotuksen sovellusalaan. Mutta periaatteessa se, mikä ei kuulu soveltamisalaan, ovat ne ajoneuvot, jotka on tarkoitettu pelkästään jalankulkijoiden kontrolliin, tai ne, jotka on tarkoitettu tieverkoston ulkopuolella järjestettäviin kilpailuihin ainoastaan. Ja maatalouden ajoneuvot ja metsätalouden ajoneuvot, koska niitä koskettelee toinen ehdotus. Voimme pohtia hiukan sitä, äh, mihin mönkijät kuuluvat. Sitten hyvin kevyet ajoneuvot, jossa on polkimet, nämä niin kutsutut itse tasapainottavat laitteet, joissa Segway on todennäköisesti kuuluisin, tunnette ehkä sen. Sitten ajoneuvot, joissa ei ole kukaan istuma-asennossa. Eli tämä on nyt se tuoteluokka, joka on otettu pois mutta voisin selventää hiukan niitä tuotteita, jotka kuuluvat tähän soveltamisalaan. Yksi kysymys oli se, uskon, että tämä viittasi nyt sähköisiin polkupyöriin, mitä me kutsumme nyt voimapyöriksi, joiden teho menee aina yhteen kilowattiin asti ja jotka kulkevat 25 kilometriä tunnissa. Syytähän on se, että jos tarkastellaan tilastoja näiden ajoneuvojen määrä markkinoilla on noussut hyvin paljon ja hyvin suurelta osalta ja hyvin suuresti meidän mielestämme nämä tuotteet on otettu mukaan liikenteeseen ja niitä ovat omaksuneet jopa jalankulkijat esimerkiksi niissä maissa – joissa sähköpolkupyöriä käyttävät henkilöt voivat käyttää pyöräteitä. Näissä tapauksissa nopeuksien ero on niin suuri, että se voi muiden asioiden ohella aiheuttaa uhan turvallisuudelle. Eli tämä on pääsyy sille, miksi me olemme ottaneet tämän mukaan. Siis nämä sähköiset polkupyörät tiettyyn teho rajaan asti mukaan. Näin ei ole nykyisessä lainsäädännössä, uskoakseni. Sitten ää, ähm, tälle kysymys koskien mönkijöitä. Tässä meidän täytyy tehdä erottelu, sillä ensinnäkin nykyinen lainsäädäntö, kuten mainitsin aluksi, säilyttää ne samaan kategoriaan kuin kevyet nelipyöräiset ja muut sellaiset tuotteet, mutta uskon, että ne ovat melko erityislaatuisia. Nämä mönkijät ovat monessa maassa kasvavasti samanlaisessa käytössä kuin moottoripyörät. Niitä käytetään kasvavasti teillä ja jopa kaupunkialueella. Ja ne ovat todellakin, no yksinkertaistan tässä, mutta niitä käytetään vapaa-ajan tuotteena ajoneuvona teillä. Ja me kohtaamme samoja haasteita niiden suhteen, mitä tulee turvallisuuteen ja muihin vaatimuksiin kuin moottoripyörien kohdalla. Ja tietyt näistä mönkijöistä tai näistä vaihtoehtoisista ajoneuvoista ovat sellaiset, että niitä käytetään vain maataloustarkoituksiin ja vain tieverkoston ulkopuolella. Ja uskon, että on tärkeää, että yhdellä työs, yhdessä työskentelemällä, tekemällä tarkistuksia tähän ja, ja sitten maatalous- ja metsätalousajoneuvoja koskettavaan ehdotuksiin me voisimme käsitellä myöskin näitä mönkijöitä, jotka ovat pelkästään tieverkoston ulkopuolisessa käytössä me puhumme tässä melko pienestä määrästä näitä mönkijöitä, joita käytetään vain teidän ulkopuolella, ja niihin kansallinen lainsäädäntö edelleen pätee, joten tietenkin täytyy pohtia sitä, mihin asti tämä on tuottajille lisäarvo, mitä tulee EU-hyväksyntään tai kansalliseen hyväksyntään. Uskon, että toinen asia, jota monet kysymykset käsittelivät, oli ehdotus kehittyneistä jarrujärjestelmistä ja lukkiutumattomista jarruista. Ja tässä on myöskin ennakoitus sitä, minkälaiseen, mihin meidän pitäisi vetää raja. Mitä tulee kuluihin, Olemme saaneet analyyseissa hyvin erilaisia kuluja. Olemme ottaneet ABS niihin mukaan laitteena itsessään. ABSn suhteen on olemassa lukkiutumattomia jarrujärjestelmiä, jotka ovat erilaisia. Sanoisin hyvin arvioiden, että niiden hintataso vaihtelee 50 satoihin euroihin, mutta tämä ei tietenkään ole koko kuva, sillä meidän täytyy ottaa huomioon myöskin se, se kulu, joka tuottajilla tulee olemaan, kun he joutuvat muokkaamaan jo olemassa olevia ajoneuvoja niin, että niihin voitaisiin ottaa mukaan näitä järjestelmiä. Uskon, että kaikkein relevantein asia tässä joka pitää ottaa huomioon, eivät ole kulut, näiden laitteiden kulut, vaan niiden tuottama hyöty, jos tarkistelette niiden tuottamaa hyötyä ja vaikutusten arviointia, huomaamme, että suhde on yhden suhde 30, eli anteeksi, yhden suhde kolmeen, eli tässä on arvioitu, että hyöty olisi kolme kertaa suurempi kuin kulut. Tämä vastaa toiseenkin kysymykseen. Kyllä todellakin me olemme hyvin vakuuttuneita siitä, että vaikka eräät marginaaliset kulut ovat olemassa näiden laitteiden tarjoama turvalisä on hyvin suuri. Meidän täytyy ottaa huomioon se, että me olemme todellakin tarkastelleet monia erilaisia tutkimuksia koskien onnettomuuksia, erityisesti onnettomuuksia, joita tapahtuu kaksipyöräisille ajoneuvoille. Ja tässä inhimillinen tekijä on hyvin tärkeä inhimillinen tekijä on hyvin tärkeä onnettomuudessa ja se on se, joka määrittää sen, että hätätilanteessa yksi jarrun painallus usein aiheuttaa ajoneuvon hallinnan menetyksen. Näin tapahtuu autojen kohdalla ja vielä enemmän kaksipyöräisten ajoneuvojen kohdalla. Ja tämän vuoksi on arvioitu, että noin 6000 henkiä voitaisiin 10 vuoden aikavälillä pelastaa, jos näitä laitteita käytettäisiin. Ja tämä on erityisen totta kaupunkialueella, myöskin mitä tulee loukkaantumisiin – meidän täytyy ottaa todellakin huomioon näiden tapahtumien vaikutukset. Jos siirryn nyt nopeasti eteenpäin, voisin kestellä muita kohtia, jotka mainittiin. Yksi koskitteli näitä varaosia. Tässä haluaisin vahvistaa sen, että mitä tulee varaosiin. Meidän lähestymistapamme on hyvin samanlainen kuin se, mitä olemme ehdottaneet muussa lainsäädännössä. Esimerkiksi henkilöautoja käsittelevässä lainsäädäntöpuitteissa ja esimerkiksi maatalous- ja metsätalousajoneuvoja käsittelevissä ehdotuksissa. Mitä taas tulee sitten standardeihin, meidän täytyy olla realistisia. Se maksimi, mitä me pystymme tässä saavuttamaan, ja meidän täytyy ajatella myös globaalia tasoa tavallisessa testisyklissä. Uskon, että meidän päämäärämme tässä on kunnianhimoinen, mutta jos me alamme neuvotella globaalilla tasolla muiden maailman alueiden kanssa, joilla kehitys ei ole yhtä pitkällä kuin meillä. Me joudumme tekemään suuren kompromissin, mitä tulee eurooppalaisiin vaatimustasoihin. Ja minä uskon, että me emme ole vielä valmiita kohtaamaan tätä. Eli me haluamme olla nyt päätösvaatimusten suhteen etulinjassa, mitä tulee tieliikenteeseen. Sitten kysymys, joka kosketteli virittämistä, virittämisen kieltoa ja ajoneuvojen muuntelemista. Meidän täytyy varmastikin nyt myöntää, että tuotteet ovat nyt jo hyvin monimutkaisia. Niissä on myöskin sähköisiä kontrollilaitteita, jotka ovat hyvin tärkeitä. Ja tämän vuoksi, jos tällaisia sähköisiä elementtejä muunnellaan, on hyvin suuri riski, että turvallisuus kärsii tai ympäristöasiat kärsivät. Minä uskon, että varmastikin on hyvin suuri ilo harrastaa ajoneuvoja, varmastikin ajaa moottoripyörää. Me olemme olleet hyvin läheisessä tekemisissä eri tämän alan edustajien kanssa ja moottoripyöräilyn harrastajien kanssa ja minäkin olen viikonloppu moottoripyöräilijä, joten voin sanoa, että olemme hyvin tietoisia siitä, että näitä ongelmia liittyen virittämiseen tai virittämisen kieltämiseen on ja ne ovat hyvin tärkeitä, mitä tulee siihen, että voimme varmistaa, että tuotteen koko elinkaaren aikana sen ominaisuudet säilyvät, ne ominaisuudet, jotka on suunniteltu. Uskon, että näillä sanoilla olen vastannut suurimpaan osaan kysymyksiä. Kiitoksia. No, Paljon kiitoksia kattavasta selityksestä. Ja varmasti nämä diat ovat myös meidän käytettävissä. Me haluamme laittaa ne omille sivuillemme. Herra Van de Kamp. Haluaisitko sitä yhteenvedoa? Onko lisänäkökohtia? Olemme nähneet jo aikataulusi. Vaikuttaa järkevältä, mutta vähän pohdintaa. Miten tästä eteenpäin? Puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Pyrin rauhoittamaan tässä kollega Korholaa. Myös esittelijä on moottoripyöräilijä. Ja minä sen vuoksi tulen pitämään huolta siitä, että tämä ei ole liian rankkaa lainsäädäntöä, joka ei, ei sitten mitään tukahduta. Ja sitten kommentit skuuttereiden virittelyyn ja muutteluun. Tämä on iso kysymys, jossa on aina nuoria, jotka halutaan boostata moottoripyöriä. Ja meidän täytyy meidän täytyy aina ajatella nuorten turvallisuutta ja pitää huolta siitä, että pitää mielessä se, että nämä muutokset ovat aina ihan monimutkaisia, mutta tietysti insinöörillä on aina viimeinen sana sanottavana. Minä katson tässä puheenjohtajaa ja muita kollegoja, mutta kiitän komissiota, kollegoja, esittelyitä kaikista ehdotuksista liittyen kaikkiin vastauksen osiin. Me olemme saaneet erittäin arvokasta tietoa, mitä tähän työasiakirjaan tulen eh, järjestämään varjastelijoiden kokouksen, jotta voisimme sopia näistä vierailuista. Me tullaan olemaan haastaa Rovarailija eteen herra Manders, alkaa me unohtako häntä. Me menemme Bolognaan. No, tämä on varmaan tämän lainsäädäntökauden hienoimmista vierailusta, kun mä käyn näissä eri tehtäissä. I think that we're very... Oikein hyvä. Epäilemättä saatte myös koea ja moottoripyöriä, herra Vandekamp. Ensiksi haluaisin kiittää komissiota sekä vaikutusarvion esittelystä. Ja olen iloinen, että meillä on moottoripyöräilijöiden edustaja täällä, tavoite, joukko heitä on katsonut meitä netissä, koska olen keskustellut tiedotusaston kanssa siitä, että meidän pitää osallistaa kansalaisia enemmän. Paljon ihmisiä on, jotka ovat tästä ehdotuksesta kiinnostuneita. Olkaa vakuuttuneet että siitä, että esittelijä, että komion, komission varttuneempi viranomainen on itse ajat monteripyörää, että he tietävät jotain näistä kysymyksistä, joiden parissa työskennellään. Toinen mielipiteiden vaihto joka melko varmasti tulee verkolle, 25. tai 26. tammikuuta. Meillä on informaatiovuoden luottamana vaikutusarviointi kokonaisuudessaan. Siinä on paljon informaatiota, voitte ladata sen verkolta sivultamme. Varmasti myös nämä esitykset tulevat verkolle ladattavaksi ja herra Van de Kamp varmaan alkaa työstää ehdotusta meille hyvin saatu joululoman jälkeen. Odotamme kuulevamme hänestä lisää myöhemmin tammikuussa ja aikataulu vaikuttaa ihan järkevältä. Emme puhuneet täytäntöönpanoon ajatuksesta yksityiskohtaisesti. Sitä varmaan käsittelemme ensikokouksessa, koska hyväksymisen ajatus varmasti vaikuttaa täytäntöönpanon toteutukseen. Varmaan haluatte palata tämän asian suhteen asiaan vastausten keskustelun jälkeen. Paljon kiitoksia tästä ja nyt siirrymme toiseen kohtaan joka on myöskin erittäin merkittävä kansalaisten kannalta ja kuluttajan kannalta, joka liittyy tuoteturvallisuuteen ja johonkin tuotteisiin, jotka ovat tämän direktiivin ulkopuolella, kuten lasten moottoripyörät. Ne kuuluvat kuitenkin kuluttajaturvadirektiiviin, tuoteturvadirektiiviin, joten näitä, miten me kattavasti me tarkastelemme Äh, tuota turvallisuutta. Shalimoisi tekee valiokunta-aloitteesta mietintöä ja tällaisen luokkaan poliittisen kantamme liittyen yleisen tuoteturvadirektiiviin ja markkinavalvontadirektiivin muuttamiseen, mitä me haluamme tehdä. Annamme hänelle puheenvuoron. Sitten meillä on varjoasittelijat Korhalan paikka, Kretsman, Rule, oli paikalla palannee. Ehkä Fox ei ole Tantafilide Salvini. Brinkman, joka on tekee yrityksen puolesta. Sarra ei taida olla täällä vielä, mutta hän on tulossa Lontoosta päin. Vai onko hänellä joku sijainen? valvoako joku DG Sankon etuja. Onko tämä joku DG Sankosta? Ää... Kyllä pyysin vain pyytää anteeksi Sauron puolesta ja Mainarin puolesta. He ovat jomissa ää, Lontoossa. Heidän piti tulla tänne kansainvälistä kuluttajan terveyskonferenssista, mutta valitettavasti eivät pääse tähän kokoukseen. Sanotko, että Eurostar on jäänyt lumen vangiksi. Selvä. Aloitetaanpa keskustelu. Schaldemose. Tack för det. Kiitos siitä, puheenjohtaja. Vaikka meitä ei ole täällä paljon valiokunnassa, niin toivottavasti täällä on joku ulkopuolella ja seuraa keskustelua. Hyvä niin. Haluaisin aloittaa sanomalla, että selvää on, että mietinnön kääntäminen äh, on siinä vaiheessa, että tänään ja huomenna, tänään ja eilen tätä on tullut, mutta toivottavasti teillä oli pystyvät pläräilemään englanninkielistä versiota. Minkä takia meidän ylipäätään pitää tehdä oma mietintä tuoteturvallisuudessa markkinavaliokunnassa, kun meillä on. Ja tämä yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi eikä ole mitään epäilystä siitä, että se tosiasiassa on, se on ollut ja yhä on virstanpylväs Eurooppaan kuluttajien ja tuotteiden turvallisuuden takaamisessa. Se on virstanpylväs, mutta meillä on ensinnäkin valiokunnassa ollut mietintö, joka on osoittanut, että, että markkinavalvonnalta tota, ontuu Euroopassa, koska 2008 direktiivin täytäntöönpanossa on ongelmia. Ja komissio on suunnitellut yleisen turvallisuusdirektiivin uudelleenarvioinnin ja yes. meillä olisi nyt oikein hyvä tilaisuus tarkastella sääntöjä. Voisimmeko tehdä jotain paremmin, voisimmeko tiukentaa sääntöjä. Ja totta kai tällaista on. Toisaalta olen myös sitä mieltä, että keskustelu, että keskustelu siitä, miten me kehitämme sisämarkkinoita ja lanseeraamme uudelleen sisämarkkinat, kuten komissio ehdottaa, se on lisäsyy sille, että me tarkastelemme tuoteturvallisuuden ja markkinavalvontalainsäädäntönsä kokonaisuudessaan. Sellainen on aika ratkaisevaa, että kun me vahvistamme sisämarkkinoita, me myös vahvistamme sitä, mikä turvaa kuluttajien aseman markkinoilla. Tämä he voivat turvallisesti käydä ostaa. Ja tämä koskee yleistä turvallisuusdirektiiviä, joka se tätä turvaa luo. Minä en ole sitä mieltä, että rahoituskriisi on mikään argumentti sille, että me emme tiukentaisi lainsäädäntöä. On äärimmäisen tärkeää, että, että me käyttäisi kriisiä siihen, että me voisi sääntöjen kiristämiseen. Minä olen sitä mieltä, se menee toisinpäin. Ja jos meillä on turvalliset, varmat sisämarkkinat kuluttajille, ja jos meillä on hyvät tuoteturvallisuussäännöt, niin silloin kuluttajat paljon enemmän halvat ostaa sisämarkkinoille. Joten asiat etenevät päin. Mitäs minun ajatuksessa on sitten mukana? Ensinnäkin olen sitä mieltä, että on tarvetta sille, että me äh, käytämme tehokkaammin nykylainsäädäntöä. Tällaista tietoa me saamme sekä viranomaisilta että komissiolta. Tälle on tarvetta. Siksi minä ehdotan, että me olemme yhteiset raamit tai sateenvarjon markkinavalvonnalle, riippumatta siitä, onko tämä osa uutta lainsäädäntöä järjestelmää vai GBSDtä. Samassa raamissa pitää olla kysymys yleistä tuoteturvallisuudesta tai NLFstä ja meidän täytyy käyttää enemmän resursseja, sekä taloudellisia resursseja että inhimillisiä resursseja. Kun markkinavalvonnan aikaansaamiseksi. Eh, eh, ja, jos tarpeeksi kokeita, testejä tehdään, ne eivät kuluttajat voi kokea, että asiat ovat kunnossa. Eli tarvitaan lisää resursseja tälle alueelle, vaikka olemmekin rahoituskriisin keskellä. Minä suosittelen myöskin, että ehdotamme, että komissio loisi tällaisia vel- pakollisen tietokoneen jäsenmaissa. Jos saa tieto, tietoa niistä vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista, jotka liittyvät tuotteeseen. Eli tavallaan yhteinen onnettomuustilasto, tietokanta. Jos tämä ei ole pakollista, niin Emme tulevaisuudessa tiedä, mitä tiukentaa. Emme halua rasittaa yrityksiä liikaa. Me haluamme tiukentaa tuotteiden turvallisuutta siltä pohjalta, että tiedämme, minkälaisia onnettomuuksia on tapahtunut. Otin tämä esimerkiksi siksi, että Euroopassa on ollut joukko onnettomuuksia, jotka lapset ovat tukehtuneet ää, lukentuneet tällaiseen verhojen kiristysnaruihin, mutta meillä ei ole mitään yhteisiä tietoja tästä, mutta 12 kuukauden aikana Isossa Britanniassa tiedämme, että, että seitsemän lasta on tukattu tällaiseen naruun. Tämä viittaa siihen, että meillä olisi ongelmia Euroopan tasolla. Ja tällainen tietokanta voisi lisätä tietojamme voisimme tietää tarkemmin, millaista lainsä, lakia säätää, missä lakia säätää. Mutta tämä ei ole ainoa kysymys markkinavalvonnan kannalta, jota pitäisi tehdä paremmin. Minä suosittelen myöskin. Suosittelen, että komissio ää, äh, revisioi lisää tuota suojadirektiiviä. direktiiviä. Minusta että uudistuksia pitäisi tulla lisää. Meidän täytyy tarkastella GPSDn yleisen tuoteturvadirektiivin sieltä ja vähän tiukentaa. Yleisellä tasolla en ollenkaan epäillä sitä, etteikö olisi tarvetta äh, määritelmien lähentämiselle. liittyen niihin määräyksistä meillä on yritykselle uuden lainsäädäntöön kehikkoon. Ja meidän täytyy sitten tällaista tuoteturvadirektiiviä samassa suhteessa määritellä. Jäljitettävyyden suhteen tilanne on sama. Meillä on uudessa lainsäädäntö keikossa hyvät jäljitettävyysperiaatteet, mutta ne täytyy saada myös tuoteturvaan mukaan. Mutta tässä on myöskin konkreettisia ja spesifimpiä asioita gps liittyen, joita voidaan parantaa. Minä suosittelen, että tarkastelemme esimerkiksi, pitäisikö tiukentaa sääntöjä tai määritellä erilleen tuotteet, jotka ovat lapsiin kohdistuneet. Ja kyseessä eivät ole lelut, vaan lapsiin kohdistuneet tuotteet. Ja pitäisikö sitten asettaa erillisiä turvallisuusvaatimuksia niihin, tämä muotoiluun tai väreihin tai muuhun lapsiin vetoavaan. Mielestäni on tärkeää, että meillä on erityisiä hyviä vaatimuksia näille tuotteille. Joten meidän pitäisi määritellä, mikä on lapsiin vetävä tuote. Ja sitten täytyy miettiä, mitä erillisiä turvallisuusvaatimuksia meillä on, olisi siinä. Nykylainsäädännössä on myöskin reikiä. Jos ajatellaan, että yksittäinen kuluttaja käyttää tätä tuotetta, niin se on Äh, direktiivialainen, mutta sitten jos joku ryhmä käyttää sitä, niin näin ei ole. Tässä on siis jonkinlainen reikä, joka täytyy tukkia. Meistä meidän pitäisi myöskin vaatia sitä, että ennen kuin kuluttajat laskevat uuden tuotteen markkinoille, niin pitää tehdä riskiarviointi, ja jos on niin erityinen riski, ja ajatellaan, jos joku naru, joku, joka vähentää tukehtumisriskiä, niin toivottavasti pitäisi olla esimerkiksi varoitus, jotta kuluttajat kiinnittäisivät huomiota siihen, että, että niitä pitäisi käyttää varovaisesti. Joten tuotteiden riskianalyysi voisi olla etu ja olisi järkevää tehdä tätä ennen markkinoille laskemista. Sitten pitäisi tarkastella, minkälaisia prosessivaatimuksia meillä on. Jos meillä on tuote, joka on vaarallinen tuote, niin yleisessä tuotedirektiivi, missä on jotakin pikamenettelyjä. Mutta meillä voisi olla menettelyitä, joilla pitää vaaralliset tuotteet päästä markkinoilta. Meidän täytyy olla tällaisia nopeutettuja menettelyitä. Me tarvitsemme niitä. Samoin kuin tarvitsee seurattavuutta seurat lisätä. Ja kannustaisin, että komissio tarkastelee läheisemmin, mitä me käytämme uutta teknologiaa, jotta olisi helpompi jäljittää tuotteita. Totta kai tämä yksityisyyden suojakeskustelua ottaa huomioon, mutta, mutta voisi olla hyvä, jos komissio ottaa se huomioon esimerkiksi radiotaajuusidentifikaation ilman, että tästä tulisi kuitenkaan mikään suuri taakka yrityksille. Ja viimeinen asia, jonka haluan ottaa esille, tässä vaikka mietinnössä on paljon muitakin tekijöitä, ottaisin Rapexin esille. Meillä on Rapexissa hyvä järjestelmä, mutta sitä voi totta kai parantaa. Ja useimmat sidosryhmät kehottavat meitä siihen, että he haluaisivat nähdä näitä perimmäisiä tietoja, pohjatietoja tuotteista, jotka mainitaan rapiksessa. Meidän on taattava se, että, että meillä on suuri avoimuus, että, että näkevät, minkälaiset tuotteet voivat olla vaarallisia ja sitten ne, jotka tarvitsevat tätä tietoa, saavat sen. Ja tätä pitäisi avata ammattilaisille, kuluttajajärjestöille ja muille. Ja tarvetta sille, että Rapex panostaa erityisesti niihin tuotteisiin, jotka tulevat EUn ulkopuolelta kolmansista maista. Tiedämme, että, että suuri ongelma on yhä tuotteista esimerkiksi kiinalaisissa tuotteissa. meidän täytyy erityisesti siksi keskittyä tuotteisiin niin, että voisimme tehdä vähän yhteistyötä Kiinan ja muiden kanssa kauppapolitiikassa, mutta meidän pitää panna, e, panna erityisiä resursseja näihin tuotteisiin perehtymiseksi. Ei niin, että meillä pitäisi olla kolmansista maista tuotteita, mutta seurattavuuden suhteen meillä on kolmansista maista suuria ongelmia. On paljon asioita, joista voisi puhua, mutta enpä puhu enempää, vaan kuuntelen kommentteja varjoesittelijöitä ja muuta, jotka haluaisivat kommentoida. Mutta kaiken kaikkiaan yleisen turvallisuusdirektiivin muuttamisen on tarvetta. Me voimme työskennellä, jotta saisimme paremmat puutteet kuluttajien turvallisuuden lisäämiseksi, että kuluttajat voisivat olla, suhtautua turvallisesti, olla turvallisella mielellä. Meidän täytyy vahvistaa myös markkinavalvontaa, resursseja ja niitä keinoja, millä me käytämme ja koordinoimme markkinavalvontaa. Ja sitten, mitä sanotaan, tarkistukselle on takarajoja 14. joulukuuta. Siinä noin kahden viikon kuluttua. Ei tässä niin paljon aikaa ole. Tammikuun lopussa 25.6. tammikuuta, kohan se on, palaa mietintövaliokuntaan ja melkein sitten äänestetäänkin. Mielelläni kuulen teidän kommentteja ja, mielelläni näin tarkistukseni. Mutta puheenjohtajalle voisin sanoa, että tämä kaikilla valiokunnassa, että on ilo nähdä, että Itri ja It, ovat, ovat päättäneet esittää lausunnon tästä mietinnöstä ja Hansli, ja Krumme, jotka ovat aktiivisia jäseniä, jotka ovat esittelijöitä näiden kahden valiokunnan lausunnolle. Ja he varmasti ottavat osaa muiden valiokuntien suunnalta tähän. Kiitos, että kuuntelitte ja kuulen mielelläni kommenttejanne. Well, I wasn't uh, claiming that we necessarily were. Minä en sanonut, että olemme ainut valiokunta, joka työskentelee kuluttajien puolesta. Minä esitin yleisen kysymyksen. On hyvä, että kansalaiset osallistuvat meidän työhömme enemmän ja enemmän. Haluaisin kiittää teitä. Tämä oli hyvin rakentava ja hyvin ymmärrettävä mietintö koskien tätä järjestelmän parantamista. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöille – nyt Korhola, Kreutzmann ja Fox. Eli aloitamme Korholasta. Match. Kiitos paljon. Haluaisin kiittää Lemuse varsin hyvästä luonnoksesta. Siinä kaikki tärkeimmät kysymykset on esiin nostettu. Mitä tulee markkinavalvonnan tehokkuuteen? Se on erittäin tärkeä kysymys. Totta, että markkinavalvonta ei kaikissa jäsenmaissa toimi riittävän hyvin. Ja kun huomioidaan nykyinen taloustilanne, niin lisäresurssien hankkiminen jäsenmaista ei ole välttämättä mahdollinen optio. Eli mikä tulisi olemaan komission rooli tulevaisuudessa? Olisiko mahdollista tehostaa sitä lisäämällä komission roolia? Lisää yhteistyötä ja koordinaatiota kansallisten valvovien viranomaisten välillä ja selkeämmät säännöt auttaisivat myöskin tehokkuuden lisäämisessä. Voin tukea ehdotusta ja saataisiin erityyppiset eh, tuotteet tämän markkinointivalvonnan alaisuuteen ja lisää yhteistyön tarve Kiinan ja EUn välillä tuoteturvallisuutta varten on myöskin erittäin tärkeä asia, niin kuin Intan esityksessä painotettiin. Jäljitettävyyttä on parannettava, mutta on oltava varovaisia, ettei esitetä yhtä teknistä ratkaisumallia kaikille tuoteryhmille. Ja sitten kysymys, jonka haluaisin myöskin mainita lapsiin kohdistuneiden tuotteiden määritelmä asia. Mielestäni määritelmä on melko haasteellinen ja asiaa tulisi huolella tarkastella vielä. Lasten turvallisuus tietysti on äärimmäisen tärkeä asia ja aukkokohdat tulee tilkkiä leluturvallisuusdirektiivissä, mutta emme saa unohtaa myöskään vanhempaa vastuuta ja suhteellisuutta, kun keskustellaan siitä, mitkä otettaisiin määritelmän piiriin mukaan ja kuinka tuotteita käytännössä kohdeltaisiin. Muutoin saattaa syntyä yllättäviäkin esteitä, esimerkiksi tuotesuunnittelua ajatellen. Ja lopuksi vielä yksi kysymys. Mitä tulee tietokantaan, mistä tiedot saadaan ja mitkä tiedot julkaistaan? ja mikä on sen suhde sitten Rapeksiin. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitoksia hyvin paljon Korhola. Sitten Kreutz. Kiitos puheenjohtaja. Tiedämme, että yksittäiset jäsenmaat vastaavat markkinavalvonnasta ja Saksassa osavaltiot kantavat vastuun. Eli tämä on vielä hajautetumpi järjestelmä ja se tässä hankalaa onkin. Kun tiedotuksesta puhutaan, niin varsin nopeasti huomaa, että jäsenmaat hyvin eri lailla hoitavat markkinavalvontakysymykset ja resursseissakin on huomattavia eroja. Jotkut jäsenmaat suhtautuvat melko lailla hylläkätisesti näihin kysymyksiin ja sitten joissain jäsenmaissa ponnistellaan enemmän. No niin, sitten jos kysymyksen esittää komission jäsenelle, niin sitten vastaus on, että vastauksen antavat jäsenmaat. No tällöin ei pääse paljon eteenpäin, sillä kun tuotteet ovat jo jäsenmaihin saapuneet, niin ollaan ehkä liian myöhäisessä vaiheessa. Ja tämän ehdotuksen tiimolta kannattaisi ehkä miettiä vielä sitä, olisiko mahdollista sisämarkkinoiden ulkorajoja hyödyntää tehokkaammin. Frontex-järjestelynhän kaikki tuntevat. Tällöin jäsenmaat voivat tukea tilannetta siellä, mitä kautta pakolaiset pyrkivät Euroopan alueelle tulemaan. Eli hyödynnettäisiin yhteisön solidaarisuutta eh, niiden maiden osalta, joihin nämä paineet eniten kohdistuvat. Ehkä tällä tavalla voitaisiin toimia, myöskin kun puhutaan markkinavalvonnasta. Esimerkiksi Rotterdamin, Hamburin Hamburin merisatamat, eh, tuonti näihin satamiin eh, tuo huomattavia paineita näille alueille. Ja jos ajateltaisiin, että autettaisiin, panostettaisiin näitä alueita, toimittaisiin solidaarisesti, yhteistä koordinaatiota toteutettaisiin ajateltaisiin yhteisiä operatiivisia standardeja, miettäisiin miten ne tuetaan koulutustoimissa, jäsenmaita esimerkiksi kun puhutaan tulliviranomaisten koulutuksesta ja miten vaihdettaisiin eh, uusimpia tietoja, joita on kerätty, ja kuinka mahdollistettaisiin parhaimman mahdollisen modernin teknologian käyttö. Ja eh, kuinka sitten hätätilanteissa apua tarjottaisiin. Markkinavalvonnan ehdotusten osalta voin pitkälti tukea sitä, mitä täällä on esitetty. Hyvästä pohjasta on kyse, mutta sitten tuoteturvallisuuden osalta kuitenkin vielä muutama kommentti. En ole varma, tarvitaanko lasten leluille erityisiä turvastandardeja. Meillähän on leludirektiivi jo ja siitä lähdettäisiin liikkeelle, mutta jos siinä ilmenee puutteita, niin asiaan puututtaisiin, mutta onnistummeko sitten tässä määritelmässä eh, lapsille tarkoitettu tuotteen osalta tilanne voi olla varsin hankala, mutta minua epäilyttää, voidaanko tässä onnistua. Ja riskianalyysi jo luonnosvaiheessa voisi olla hyvä asia. Tässä puhutaan paljon PK-yrityksiä siitä, ettei niitä saa rasittaa liikaa. Selvää on kuitenkin, että markkinoille ei saada tuoda vaarallista tuotetta, sellaista, joka saattaa olla haitallinen, vahingollinen kuluttajalle. Amerikkalaiset ovat hieman suurpiirteisempiä tässä. Heillä on tällaisia mm, keräilykeskuksia. Ja tällöin on suurempi riski, että saatetaan markkinoille tuote, josta on haittaa kuluttajalle, mutta tästä sitten seuraa myöskin kustannusvaikutuksia. niin esittelijä, eh, jos ongelmia ilmenee, niin suurilla on resurssit hoitaa asiat taloudellisesti eh, ja myöskin henkilöstöstä puhuttaessa, mutta PK-yritykset olisivat sitten ne, jotka joutuisivat hankaluuksiin. Ja kun puhutaan sitten elintarvikekopioista, niin tässä eh, joitain tarkistuksia varmasti tulemme tekemään mutta muutoin katsoisin, että tässä on oikein hyvin asia esitetty markkinavalvonnan osalta. Tässä viitataan myöskin niihin metodeihin, joita tulisi hyödyntää ja käyttää, eli uusimpia mahdollisuuksia tulisi hyödyntää, koska markkinoille tuodaan ja tuotetaan niin paljon uudenlaisia tuotteita. Esimerkiksi jäljitettävyys on asia, jonka tulee tarvittaessa voida olla mahdollista. No, näistä kysymyksistä varmasti vielä kannattaa keskustella, jonkin verran ehkä täydennyksiä tarvitaan. Mutta komissiotakaan ei saa vapauttaa vastuusta. Eihän se nyt käy, että komissio sanoo, että tämä kuuluu jäsenmaan vastuulle. Ja jos jäsenmaalla ei ole riittävästi henkilöstö- tai muita resursseja käytössään, niin sitten vaan kohotellaan hartioita. Ei, level playing field on tässä ratkaiseva tekijä. Ei kannata laatia uusia direktiivejä ja asetuksia, jos niistä ei sitten kiinni pidetä. Ja jos tuojat eivät pyrikään pitämään kiinni standardeista ja hyödyntävät näitä heikkoja kohtia. Tietävät varsin hyvin, mitä kautta tuotteet on mahdollista Eurooppaan saattaa eh, silloin, kun tiedetään, missä valvonta eh, ontuu. Ja kun nyt sisämarkkinatilanteessa ollaan, niin on varsin hankala, eh, hankala Äh, ajoissa puuttua näihin heikkolaatuisiin tuotteisiin. So, um, I think Mr. Fox then, isn't it? Eli seuraavana sitten edustaja Fox. Um, can I... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä Shadomosa tästä lähestymisestä, jota hän on käyttänyt tässä mietinnössä. Seurauksena meillä on hyvin harkittu ja tasapainoinen mietintö edessämme. Jos voisin aloittaa kommentoivana kohtaa numero viisi, jossa puhutaan parhaiden käytäntöiden jakamisesta, haluaisin sanoa, että eräät jäsenmaat käyttävät tehokkaampia markkinavalvontamekanismeja kuin toiset, ja parhaiden käytänteiden jakaminen voisi parantaa tehokkuutta ja vahvistaa sisämarkkinoita. Tuen täysin ehdotusta yhdistää yleiseen tuotaan tuoteturvallisuusdirektiiviin markkinavalvonta. Mielestäni tämä on yksinkertaisuuden kannalta erittäin hyvä asia. Mitä tulee sitten lapsiin vetoaviin tuotteisiin, minä tunnen sympatiaa esittelijän lähestymistapaa kohtaan, mutta minun täytyy sanoa, että olen samaa mieltä Rauha Korholan ja herra Grossmanin kanssa, kun he sanovat, että olisi vaikeaa lainsäädännöllisesti määrittää tämä käsite lähestymistapa voisi olla sellainen, että muodostettaisiin standardi eikä yritetä määritellä laillisesti tätä käsitettä, koska jos pyrimme siihen, siihen menee erittäin paljon aikaa. Joka tapauksessa me olemme valmiita odottamaan tässä yhteisen mietinnön tekemistä. Jos siirrymme kohtaan 21 pääsyyn relevanttiin tietoon, mielestäni tässä on hyviä ajatuksia. Haluaisin kuitenkin kysyä esittelijältä, voiko hän vahvistaa, onko hän saanut mitään laillista apua lailliselta palvelulta koskien mahdollisia ongelmia, joita tulee tästä ehdotuksesta, vai onko tämä laillisesti täysin ongelmaton ja voimmeko me siis jatkaa työtä tältä pohjalta? Mitä tulee sitten standardointiin, olen samaa mieltä, sen pitäisi olla tehokkaampaa. Haluaisin kuitenkin kysyä, onko Euroopan parlamentin lisääminen tähän prosessiin järkevää vai käykö tässä itse asiassa niin, että lisäämme yhden kerroksen byrokratiaa ja odotusta työhön. Minä uskon, että meidän tulisi pyrkiä yksinkertaisempaan standardointiin ja herra puheenjohtaja haluaisin päättää yhteenvetona, että tässä Saldomosa on tehnyt erittäin hyvää työtä. Kiitokset. No niin, ja nyt sitten jäsenet Svab ja Kefat ovat pitäneet puheenvuoroja. Onko vielä muita? No niin, Svab, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnä lämpimät kiitokset esittelijälle Roa Schallemosille ja myöskin varjoesittelijälle varsin hyvästä työstä ja valmisteluista. Ja mietinnössä, niin kuin täällä todettiin, on varsin paljon hyvää mukana. No, haluaisin nostaa esiin kysymyksen siitä, mitkä on, mikä on riskianalyysin tilanne nykyisellään, kun tarkastellaan kohtia 2021, 2022 ja 2023. RAPEX-järjestelmän puitteissahan asian esiin nostettu. Ja Charles tässä puhuu erityisesti eh, tuotteista, jotka eh, tulevat Kiinasta. No, en ole viimeisimpiin tilastoihin tutustunut, mutta olen yrityksiltä kuullut, että varsin paljon myös yksittäisistä jäsenmaista tulee ilmoituksia. Ja kun tätä direktiiviä työstämme, voisi olla mielenkiintoista saada Rapex eh, eh, siltä viimeisin arviointi siitä, mm, missä maissa on havaittu huomattavaa kasvua, mistä tämä johtuu ja liittyykö tämä siihen, että uusia riskejä on ilmennyt, on tullut uusia vaarallisia tuotteita markkinoille vai voisiko tämä riippua siitä, että markkinavalvonta alkaa pikkuhiljaa toimia jäsenmaissa. No, en muuten oikein voi selvittää tätä todettua vaaran lisääntymistä. En ymmärrä, miten tähän on päädytty. Ja niin kuin Fox ja Grossman totesivat, tietysti on tehtävä kaikki voitava tuoteturvallisuuden takaamiseksi sisämarkkinoilla. Mutta siis tämä riskianalyysi asia, sen tilanne olisi mielestäni tärkeä asia selvittää. Ja niin kuin tässä jo kollega Kreutzmann totesi, kommentoisin hieman sitä, kuinka pitkälle on mahdollista, kun puhutaan lapsille suunnattuista tuotteista, eh, määritellä ne pidemmälle kuin mitä leludirektiivi tekee. No, Salle eh, minä haluaisin kiittää tästä suullisesta kysymyksestä, joka esitettiin eh, komissiolle liittyen lelujen kemikaaliarvoihin. Mutta en tiedä, olisikohan ongelma pikemminkin siinä, että tulisi täsmentää leludirektiiviä mutta jossain vaiheessa ehkä oma poikani esimerkiksi ihastuu moottorisahoihin, mutta tuskinpa moottorisaha kuitenkaan voi määritellä tuotteeksi, joka vetoaa lapsiin. Eli tämä rajanveto ja määrittely tulee varmasti olemaan varsin hankalaa. No, haluaisin kiittää tässä vaiheessa tarkistusasioihin. Palataan varmasti tässä vielä myöhemmin. Thank you very much. Um... Paljon kiitoksia, Rava Kiitos puheenjohtaja ja lämpimät kiitokset Charlemosille varsin erinomaisesta mietintöluonnoksesta. Se todellakin nostaa esiin varsin erilaisia aihealueita, jotka ovat tärkeitä, kun puhutaan tuoteturvallisuudesta. Ja on yhtä siltä herra Kreutzmann totesi, en olisi häneltä uskonut, että hän esittäisi argumentin näiden keräilykeskusten puolesta. Mutta hän tällaisen puoltavan argumentin esitti. No, kuitenkin siis toitte argumentin esiin, jonka yhteydessä totesitte, että tuoteturvalli eh, suus saattaa olla höllempää Yhdysvalloissa, koska siellä tällainen eh, eh, keräilhallimenettely on omalta osaltaan mukana. No, varsin mielenkiintoinen näkemys. Kiitos teille siitä, herra Kreutzmann. Mutta tämä varmaan vain elähdyttää asian käsittelyä ja varsin mielenkiintoisena tärkeänä Eh, pidän myöskin kysymystä eh, lapsiin liittyen. Ja haluaisin todellakin tässä esittää kiitokset Kristerille, sillä tässä eh, mietintöluonnoksessa ei sinällään puhuta leluista. Leluthan on hoidettu direktiivin kautta. Miten hyvin on sitten asia erikseen, mutta asia on kuitenkin hoidettu. Nyt sitten puhutaan tuotteista, jotka ovat lähellä lapsia, jotka ovat houkuttelevia, mielenkiintoisia lasten mielestä ja jotka on osittain ainakin jätetty leludirektiivin ulkopuolelle, vaikka kyseessä kuitenkin ovat lasten käyttämät tuotteet, mutta eivät varsinaiset lelut, ja siksi ne ovat jääneet leludirektiivin ulkopuolelle. Ja näihin onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota. Enkä tässä ajattele pelkästään herra Svabin pojan kannalta tätä moottorisahaa tässä nyt vaan esimerkiksi, eh, esimerkiksi tulitikkuja tai eh, sytyttimiä, jotka ovat vaikkapa mikkihiiren mallisia, siis houkuttelevat lapsia, vaikka niitä ei ole lapsille tarkoitettu. Eli miten tämän tyyppisiin tuotteisiin tulee suhtautua tuoteturvallisuusdirektiivin myötä osa asioista on tullut hoidetuksi ja eh, tiedetään Rapexinkin kautta, että ongelmia on olemassa vieläkin ja meidän tulee ne ottaa käsittelyyn. Rapexista vielä. Minä aina silloin tällöin eh, vilkaisen sitä, koska on varsin mielenkiintoinen. 80 prosenttia tuotteista noin eh, suuri tämmöinen suurpinta-arviointi koostuu leluista ja suuri enemmistö tulee Kiinasta, mutta huomioni kiinnittyi sitten niihin tuotteisiin, jotka eivät tule Kiinasta tai Aasiasta, ovat sellaisia, jotka valmistetaan EUn alueella. Ja sitten herää kysymys yritysten vastuusta. Rapeksissahan ei puhuta, tai ei puhuta turvallisuusvaatimuksista, vaan nimenomaan kiinnitän huomiota kysymyksiin, joissa turvallisuusvaatimuksia ei ole noudatettu. Ja meidän tulee eh, tämäkin seikka pitää mielessä. Me ei pelkästään puhua tuotteiden tuonnista, vaan myöskin tuotteista, jotka valmistetaan EUn alueella. Ja markkinavalvonta tässä yhteydessä on tärkeä ja ylipäätään, kuinka voimme pitää huolen siitä, että vääränlaisia tuotteita ei lainkaan saateta markkinoille. Siitähän tässä varsinaisesti on kyse. Ja onkin hienoa, että Chalemos sai tehtäväkseen tämän mietinnön äh, laatimisen. Haluan tässä vielä erästä asiasta puhua, koska äh, sana täällä kuitenkin vallitsee. Eli olisikohan mahdollista jossain vaiheessa kehitellä sellaista turvallisuusmerkintää, johon voi myös luottaa? Right. Does anyone else, um, any... Haluaako joku muu? Kreitzmann? Joku muu? On vaikea saada näitä kommentteja ohi Gebhardin, täytyy olla var... Gebhardin näitä täytyy olla varpailla hän vahti näitä asioita. Alkoi joku muu kollega. Ehkä lyhyt kommentti minulta. Minusta oli tärkeää todeta EUn Kiinan Yhdysvaltojen yhteistyö. Minulla oli etuoikeus tulla kutsutuksi kolmikanta huippukokoukseen ja niin tulen kohta raportoimaan tästä. Siellä julkistettiin myös tiedonanto, joka oli merkittävä parannus asioihin. Voisimme ehkä lisätä pari sanaa tuon kannustamiseksi ja erityisesti tiedonvaihdon lisäämiseksi, jonka mainitsit tässä. Toinen asia, mitkä voisi lisätä, on, on tämä seminaari, jossa oli myös osanottajana. Ja tämä oli kohdistettu lähinnä kiinalaiselle yritykselle liittyi tuoteturvallisuuden li- saamiseen mukaan tuotteet kehittelyvaiheeseen. Kun Kiinaa ajatellaan tavaran niin tämä täytyy saada designiin ja myöskin valvontaan. Ja, ja yrityksillä, jotka ovat kirjankossa tekemässä, heillä täytyy olla vastuu siitä, että koko tuoteketju täyttää turvallisuusvaatimukset ja kytköksemme tuoteturvallisuusvaliokuntaan komiteaan Yhdysvalloissa on tärkeää. cps puheenjohtaja on suhtautuu erittäin innokkaasti yhteistyöhön valiokuntamme kanssa. Pyydämme nyt sitten kollegoita komissiosta puhumaan. Aloitamme Brinkmannista ja Vandricek seuraavaksi. Thank you very much. Uh, Kiitoksia hyvin paljon, herra puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa muutaman sanan koskien markkinavalvontaa, sillä kuten tiedätte, meidän pääosastomme on vastuussa markkinavalvontasäätelystä ja haluaisin sanoa, että me olemme hyvin ilolla ottaneet vastaan tämän mietinnön, joka mielestäni on erittäin hyvä mietintö. Siinä on hyvin mielenkiintoisia ja positiivisia ehdotuksia, kuinka parantaa markkinavalvontaa ja se antaa myöskin hyviä vinkkejä siihen, kuinka voisimme paremmin koordinoida – markkinavalvontatoimia. Eli tämä on selkeästi kansallisten viranomaisten asia, mutta meillä on kuitenkin tarve koordinoida näitä toimia. Ja me otamme tämän koordinointitehtävän hyvin vakavasti ja olemme olleet hyvin aktiivisia siinä. Me olemme jakaneet teidän ehdotuksenne parhaiden käytänteiden jakamisesta jäsenmaiden välillä ja eri operaatioiden puolesta. Me olemme olleet hyvin tyytyväisiä, kun olemme lukeneet tätä raporttia, sillä nämä ovat hyvin paljon samoilla viivoilla kuin meidän nykyinen työmme. Ja on hyvin mielenkiintoista huomata, että jäsenmaat, kuten sanoin, ottavat yhteyttä komissioon ja pyytävät komissiota toimimaan tällä alueella. Eli on selvää, että on tarvetta koordinaatiolle, koordinaatiolle, joka on kansainvälisellä tasolla tapahtuvaa, joka koskettaa markkinavalvontaa, mutta myöskin markkinavalvontaviranomaisten välistä koordinointia ja tulliviranomaisten yhteistyötä. Eli tämä kaikki vaatii hyvin paljon yhteistyötä ja koordinointia. Me tarvitsemme erilaisia työkaluja, joita voisimme käyttää ja meillä on paljon toimintaa tällä alueella nykyisin. En mene nyt yksityiskohtiin, mutta me tuemme hyvin paljon teidän yhteenvetoanne koskien markkinavalvontaa, erityisesti kun ehdotatte yhtenäisempää laillista puitteistoa tälle alalle. Uskomme, että tämä on hyvin mielenkiintoinen ja meidän mielestämme erittäin tervetullut ja hyödyllinen askel, että voisimme varmistaa sen, että toiminta on koherenttia ja kaikki toivovat tätä. Kuluttajat, toimijat, kaikki tahot. Joten tämä on erittäin hyvä ehdotus. Kiitoksia hyvin paljon. Paljon kiitoksia. Ja Good evening. Uh, I would... Uh, Hyvää iltapäivää. Haluaisin myös kiittää Charles Mosse tämän varsin hyvän mietinnön laatimisesta ja voin yhtyä yritysten ähm, pääosaston kollegoiden näkemykseen siitä, että tarvitaan parempaa valvontaa. Me teemme läheistä yhteistyötä tämän valiokunnan jäsenten kanssa ja huomioimme kyllä täällä esiin nostit mielenkiintoiset eh, näkemykset direktiivin parantamiseksi ja ilman muuta huomioimme ne myöskin vaikutusten arviointi esityksessämme. Good. Well, thank you very much. Paljon kiitoksia tuosta kiinnostuksesta. Esittelijä, haluatko esittää loppusanat? Ja onko jotain muita näkökulmia? Aikataulun tässä esittää jo. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille kiinnostavista kommenteista. No, jostakin näistä asioista on keskusteltu ja en, en ole niin yllättynyt. Esimerkiksi tämä lapsiin erityisesti vetävät tuotteet ongelmaan asettelu on varmaan sellainen, että meidän täytyy vähän odottaa ennen kuin olemme samaa mieltä. Minusta on aika hyvä, että teette tarkistuksia ja käydään keskustelua neljän 14. joulukuuta jälkeen ja laaditaan ratkaisuja. Haluaisin sanoa herra Foxille kohdasta 21. En, pyytänyt, en ole pyytänyt oikeuspalvelulta selvitystä, kestääkö tämä tai ei. Ja minusta sä olet meidän tehtävää valikunta-aloitteisessa mietinnössä, jossa me vaatimuksia komissiolle, jos tämä hyväksytään, tämä menee komissiolle ja komission tehtävä on löytää ratkaisu, joka kestää juridisesti. Meidän tehtävä on keksiä ideoita ja sitten täytyy yksityiskohdassaan katsoa, mikä on toteutettavissa. Ja Rova Korholalle sanoisin tästä tietokannasta. Minä ajattelen tässä oikeastaan, että jos meillä on tällainen tietokanta, voisimme tehdä sen niin, että siellä on täsmällistä tietoa äh, onnettomuuksista, joka menisi sitten komissiolle. Mitä se sitten teknisesti toteutetaan? Sitä täytyy miettiä. On kansallisella tasolla toteut- monia keinoja toteuttaa tämä. Ja ne täytyy selvittää parhaat käytännöt. Mutta minusta tämä on aika ratkaiseva, että kun meillä on sisämarkkinat, meillä on myöskin sisämarkkinat tiedolle, joka koskee tuotteiden vaarallisuutta. Me tiedämme, mitkä ovat ongelmat, vaan me puuttua niihin. Ja päälinjaa saatiin tukea. Tässä on pienissä asioissa erilaisia mielipiteitä. Me varmasti saamme aikaan mietinnön, joka auttaa komissaa vahvistamaan tuotevalvontadirektiiviä ja turvallisuusdirektiiviä ja markkinavalvontaa. Kiitos. Uh, uh, Näin varmaan käy ja kuulitte reaktion. Ja tässähän idea oli tehdä ää, äh, työtä juuri nyt tässä vaiheessa työtä. Meillä on aikataulu, joten odotamme tarkistuksia ja käsittelemme niitä lisää tammikuussa. Haluaisin nyt siirtyä seuraavaan kohtaan, joka on Kreutzmannin ensimmäinen mietintö tänään. Hänellä on erittäin vilkas iltapäivä. päivä Ymmärtääkseni herra Kreutzmann, olette liberaalin ryhmän koordinaattori myöskin, onko näin? Voimme onnitella teitä tuosta, sitä että innokkaasti edistettä mietintöä. Ensimmäinen koskee teollisuuspolitiikkaa globaalisoituneen laajalla, joka oli Tajanin otsake, kun hän tuli tänne valiokuntaan kaksi viikkoa sitten. Saatte lausuntoa ne varten puheenvuoron. Kiitos. No niin, ensinnäkin Saksan käännös on vähän epäonnistunut. Siinä on puutteita. Mehän teimme esityksen englanniksi. Toivottavasti tätä käännöstä vielä hiotan. Ja mitä Itren Langen mietinnössä on mukana, en halunnut toistaa samoja asioita – Eli ikään kuin täydennystä ajattelin tässä esittää. Tarkistusehdotuksia on jo esitetty. Osittain eh, voin hyväksyä, en kuitenkaan kaikkia. Ja nyt sitten muutama eh, kommenttiehdotushan teillä on edessänne. Olen painottanut sitä, että Saksan menestystarina, sosiaalinen markkinatalous ja että Tämä kannattaa myös mielessä pitää, kun teollisuuspolitiikasta puhutaan. Tarvitaan kilpailukykyisyyttä ja kestävää teollisuuspolitiikkaa, mutta sitä tarvitaan kuitenkin, koska se on elintärkeää Euroopalle. Näin synnytetään uusia työpaikkoja ja hyvinvointia Euroopan kansalaisille. Ratkaisevan tärkeää on, että puitesäännöt ovat ok, tarvitaan eh, riittävässä määrin harmonisointia, tarvitaan, on pidettävä huolta resursseista, tehokkuutta, on lisättävä, tarvitaan lisää markkinoita ja sitten hyvää valvontaa niille. Tämän lisäksi ja tämän asian myöskin olen esiin nostanut, tarvitaan pk-yrityksiä, sillä ne ovat kuitenkin eurooppalaisen teollisuuspolitiikan selkäranka, asia, joka varsin usein unohtuu, koska ne nimenomaan mahdollistavat sen, että suuryritykset voivat toimia, koska tuovat markkinoille innovatiivisia tuotteita, toimivat myöskin sillä tavalla, että tuotteet eivät ole liian kalliita. Eli on pidettävä huolta siitä, että PK-yritykset voivat jatkossakin toimia, eikä liiallista byrokratiaa aseteta niiden kekseliäisyydelle taakaksi. Tarvitaan innovatiivista ilmapiiriä, uutta teknologiaa ja myöskin teknologian osalta neutraalia päätöspuitteistoa. Sähkömobiliteetti on tässä nyt avainsanana ja riippumatta siitä, onko Kiinassa mm, ja yritetään siellä näitä sähkömoottoreita esittää käyttämättä, kun ajatellaan alankoalueita, eh, esimerkiksi Yhdysvaltoja, jossa ajetaan kolme tuntia autolla ennen kuin on työpaikalle päästy, niin tällöin ei välttämättä eh, sähkökosta paljon hyötyä ole. Tarvitaan hybridejä vähintään, eli tarvitaan huomattavia tehokkuuden lisäyksiä myöskin eh, dieselistä ja bensiinistä puhuttaessa. Eli tällaiset teknologia neutraalit ratkaisumallit ovat tärkeitä, koska muutoin saattaa olla vaarana se, että tehdään valintoja väärään suuntaan ja resurssit menevät hukkaan. Painottaisin myöskin sitä, että työmarkkinaosapuolet ovat paras taho toteuttamaan mukautuksia talouskriisin jälkeen. Jos nyt ajattelee esimerkiksi Saksaa, ja sen suuria ammattijärjestöjä, niin niihin on oltava yhteydessä. Mikään ei olisi ollut ilman näitä mahdollista. Esimerkiksi Saksan käyttämä tehokas kriisiväline, lyhennetty työaika, oli mahdollista toteuttaa työmarkkinaosapuolten tuella. Ja siksi kannattaa tosiaankin mainita se, että työmarkkinaosapuolet ovat tärkeä osapuoli kriisin ratkaisussa valtio voi auttaa tietysti myöskin, mutta e, kriisitilanteissa ei onnistuta ilman työmarkkinosapuolten tukea. Ja markkinoille pääsystä puhuttaessa on muistava, että kansainvälistä kilpailukykytilannetta ei saa heikentää. Jos katsotaan vain Eurooppaa ja ajatellaan, että jos esimerkiksi Saksan talous vie 60 prosenttia Euroopan viennistä, niin e, on muistettava, että tarvitaan kaiken kaikkiaan tuotteita, jotka ovat maailmanlaajuisesti kilpailukykyisiä. Ja sisämarkkinavaliokuntana nimenomaan tämä on se asia, joka meidän tulee mielestäni tässä esityksessä esiin tuoda. Paljon kiitoksia. Mitä varjoesittelyihin tulee, tarkistasin Gepard Carrera Campas. Oh, and uh, Mr. Lechner, okay, speaking, okay. And um, Uh, Mr. Jouvin, sorry, Mr. Jouvin is speaking for Mr. Abad, and um, Mr. Rulli is not... Rulli ei ole paikalla. Kuka mukaan ei ole täällä. Aloitetaanpa. Gepard. Okay, ich dachte, dass der... Äh, niin luulen, että Gerard varjoesittelijänä olisi aloittanut, mutta voin varsin mielellään käyttää puheenvuoron, kyllä se käy. Haluaisin kiittää teitä, Kreutzmann, tästä osuusta. En lukenut sitä saksaksi, vaan ranskaksi. En tiedä, onko tämä nyt paras versio, joka edessäni on. Lähden nyt kuitenkin siitä, että käännös on ihan ok. Korea de Campukselle pahoittaa hänen puolestaan pahoittelut. Hän ei valitettavasti päässyt paikalle. On kuitenkin jättänyt moniakin tarkistuksia EKPn varjoistelijan kanssa yhdessäkin, eikä teitä varmaankaan yllätä se, että emme ole ihan samoilla poliittisilla linjoilla hänen kanssaan, koska hänen tekstinsä on varsin markkinaliberaalia. sitä on sellaisena hankala hyväksyä. Puhutaan kyllä sosiaalista markkinataloudesta, mutta siis asia mainitaan, mutta teksti ei kuitenkaan sitä sitten heijastele, vaan ihan sisällöltään siinä puhutaan puhtaasta markkinataloudesta ja se on meidän kannaltamme katsottuna vähän ongelmallinen lähestymistapa ja siksi tällaisena meidän on hankala tukea tätä tekstiä. Tässä on yksi tarkistus esitetty esitetty, joka toivottavasti voidaan hyväksyä, sillä kyse ei voi olla pelkästään markkinoiden kilpailukykyisyydestä globaaleilla markkinoilla, vaan kyllä tähän tulee yhdistää myöskin kestäväpohjainen kasvu. Ja kun siitä puhutaan, niin ei puhuta pelkästään siitä, että tuotteet ja teollisuus ovat kestävällä pohjalla ja ekologisia, vaan tässä tulee myöskin huomioida työnantajien ja työntekijöiden edut ja intressit. Eli tässäkin olisi hyvä lähestyä asiaa globaalimmin, ei pelkästään talouteen huomiota kiinnittää. Ja sitten Korealta ja Apasilta myöskin eh, tarkistus, jossa painotettaisiin nimenomaan sitä, että Euroopan eh, teollisuuspolitiikassa tulee keskittyä hankkeisiin, jotka myös hyödyttävät ihmisiä. Ei siis pelkä, eivät siis pelkästään hyödytä taloutta, vaan myöskin ihmisiä. Tässä Galileo eh, ja muutama muu hanke mainitaan. Ja mielestäni on erittäin tärkeää, että näin tehdään, koska näistä myös kansalaiset hyötyvät, jos jatkamme näitä ohjelmia. Ja tässähän puhutaan myöskin eurooppalaisesta, <clears throat> eurooppalaisesta olemassaolon tukemisesta, jos nyt ihan näin asian ilmaisisi. Ja sitten kun toteatte, että olisi kuultava työmarkkina osapuolia, no niin kyllä tästä olen kanssanne ihan samaa mieltä, mutta että sanoisitte, että vain työmarkkinaosapuolet voivat esittää sellaiset säännöt, joita tarvitaan, jotta päästään eh, talouskriisistä ulos ja löydetään parhaat välineet tälle, niin en oikein ymmärrä tästä. En voi kyllä enää sitten ihan samaa mieltä ollakaan. Korea de Campos ei myöskään eikä yleensäkään ryhmämme eli etteikö valtion eh, väliintulo olisi eh, tärkeä. Kyllähän kriisi osoitti paljonkin. Esimerkiksi hajautetut markkinat ovat joutuneet pahimmin kärsimään kriisistä ja siksi tarvitaan nimenomaan tällä saralla jonkinlaisia selkeitä toimenpiteitä myös teollisuuspolitiikasta puhuttaessa. Thank you very much. Um, Mr. Juvin, I apologize. Kiitos. Juvin, pyydän anteeksi, että en teidän Eh, Kiitos, Kiitoksia herra puheenjohtaja. Aluksi haluaisin pyytää anteeksi herra Batin puolesta. Hänellä oli muita sitoumuksia, mutta työskentelen tämän aiheen piirissä ja tunnen sen hyvin. Kauan aikaa teollisuus oli ruma sana politiikassa. Tämä tarkoittaa sitä, että maiden, moderneiden maiden kehitysmallit ajateltiin olevan jotakin, jotka ovat vain palvelusektorilla. Mutta onneksi, onneksi nyt kriisin myötä me olemme säilyttäneet teollisuutta Euroopassa. Onneksi me olemme käsittäneet, että se on tärkeää. On tärkeää tukea näitä teollisuuksia. Miksi sitten on näin? Kuten sanottiin, tämä liittyy innovaatioon ja aivan yksinkertaisesti työpaikkojen luomiseen – koska olemme huomanneet, että kun jokin teollisuusala on lähtenyt unionin alueelta pois, se ei enää palaa, koska tietotaito häviää alueelta. Ja minua on hyvin paljon koskettanut eräs asia. Ranskassa me rakennamme edelleen ydinvoimaloita. 30 vuotta sitten markkinat olivat hyvin suuret ja hyvin paljon ydinvoimaloita rakennettiin. Markkinat pienenivät ja nykyisin Ranskassa on vain yksi ydinvoimala, joka on rakenteella tällä hetkellä. Ja on käynyt niin, että tätä yhtä voimalaa varten emme onnistuneet löytämään tiettyjä muurareita, erikoistuneita muurareita, vaikka 20 vuotta sitten heitä oli. Eli kysymyksessä on myöskin tietotaiden menettäminen. Älkää ajatelko, että minä otan tämän ydinvoimalla esimerkin kiusatakseni teitä. Minä puhun kaikesta teollisuudesta, jolla tietotaito voi hävitä. Mitä tulee sitten pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja käsityöläisyyteen, koska tämä on myöskin osa teollisuutta, meidän täytyy ajatella myöskin tässä suhteessa eurooppalaisia sopimuksia koskien tiettyjä suosittuja kumppanuussuhteita, jos eräät maat haluavat käyttää näitä esimerkiksi. Ja sitten herra esitteli, halusin vielä mainita yhden asian ennen kuin päätän. Sisämarkkinat turvaavat eurooppalaisen talouden myöskin, koska se on sellainen työkalu, jota voimme käyttää ulkopuolisen alueen valloittamisessa. Meidän ei pidä olla naiveja, me olemme olleet kauan naiveja ja minä uskon, että meidän suhteessamme kansainvälisiin kauppakumppaneihimme me olemme liian usein suremassa kahdenkeskisten sopimusten päättymistä. Meidän eurooppalainen teollisuutemme joutuu taistelemaan tällaista teollisuuden poissiirtymistä vastaan, mutta meidän ei pitäisi unohtaa, että on mahdollista tehdä tällaisia reiluja kaksipuolisia sopimuksia. Meillä on erilaisia kriteerejä, ympäristökriteerejä, terveydellisiä kriteerejä, myöskin sosiaalisia kriteerejä. Maailma ei koostu ihmisistä, jotka aina pitävät toisistaan. On myöskin ihmisiä, jotka kilpailevat keskenään, enkä minä halua nyt leimaantua sellaiseksi, että haluan olla protektionisti ja en halua, että ihmiset hirttävät minut julkisesti ja polttavat minut roviolla, mutta meidän ei pidä olla naiveja. Meidän täytyy osata suojella omaa teollisuuttamme, ettei se pakene Euroopasta pois. Kiitoksia. Uh, thank you very much, Mr. Juva. Um... kiitoksia, herra Juvan. Kun meillä on vähän aikaa, ehkä esitän pari kommenttia itsekin. Niin kuin aina näiden lausuntojen kanssa on paras keskittyä siihen, missä voimme tarjota vähän lisäarvoa. Mitä tulee siihen, että saataisiin julkista sektoria tukemaan uutta teknologiaa tieteellisen näytön pohjalta. Oikeastaan hankintojen merkintä, äh, merkitys äh, innovaation kehittäminen on jotain, jota ei pidä aliarvioida. Siihen voisin, sitten voisi lisätä sana sen, koska valiokuntamme on asiaa käsitellyt. Ryhmämme esittää tarkistuksen tässä ja jatkaisin sitten siitä, mitä herra Juvan sanoi. Se liittyy infrastruktuuriin, jota tarvitaan teollisen ja tukemiseen. On olemassa tekijä, tekijöitä sisämarkkinoilla, globaaleilla markkinoilla. Ensimmäinen on raaka-aineiden saatavuus. Tiedämme, että tällä hetkellä että, että spesifien raaka-aineiden saatavuuteen liittyy ongelmia sellaista, jotka ovat tärkeitä joidenkin tuotteiden suhteen, kuten digitaalisten tuotteiden suhteen, kuten ei-rautametallit, joita tarvitaan. Esimerkiksi avaruusteollisuudessa leijerinkeihin. Sekin voitaisiin mainita. Identifioisin myöskin jotkut ongelmat, jotka täytyy ratkaista. Koska kierrätykseen liittyvässä lainsäädännössä on puutteita. On yhä vaikeuksia laivata jätteitä, jättää jätteitä maksimaalisesti. Ja tämä on sellaisen sektorin kannalta tärkeitä tavalla, joka saattaa raaka-aineiden saatavuudelle rajoitteita. Jos ajatellaan tuotteet raaka-aineita, kuten alumiini, mainitsen tämän siksi, koska vierailin merkittävässä alumiinin jalosteella viime viikolla. Se on mitä kierrätettäviä materiaalia lentokoneteollisuus sodessa usein otetaan erittäin iso pala alumiinia ja sitten siitä jyrsitään 80 prosenttia pois, että saadaan kevyt rakenneosa, mutta loput 80 prosenttia kierrätetään. Meillä pitäisi olla uusi organisatorinen malli kestävämmälle tuotannolle ja jätteiden kuljetukset ja jätteen syk- disiplin pohtiminen ja teollisen valmistamisen mieltäminen sykliseksi prosessiksi on hyödyllistä. Keskustelin esittelijän kanssa tästä aikaisemmin. Tämä tulee auttamaan häntä poliittisesti. Tässä on mainittu pk-yritykset, mutta on maininen arvosta, että joka teollisuuslaitoksessa on, on pitkä ketju toimittajia, raaka-aineista lähtien, sitten pk-aineet, isommat kokoonpano, yritykset ja sitten loppuvalmistaja. Tuon tarjontaketjun laadun säilyttäminen on olennaista, jotta lopputuotteiden valmistajat säilyisivät Euroopassa, sitä pitää painottaa. pk kyky hyödyntäessä markkinoita ja kyllä yhdessä lisäarvoa tuottavien tuotteiden valmistamiseksi. Ja tämä rajat ylittävän yhteistyön tarve sisämarkkinoiden hyödyntämisessä. Siinä on ero sitten, se luo eroon yritysten välillä, jotka sitten näivettyvät vain kotimarkkinoille. Ehkä voisin tehdä jotain ehdotuksia, jotka lisäisivät vähän tekijöitä tähän hyvään perustankaloita. Haluatteko vielä kommentoida? Pyydämme komission ja sitten teidän yhteenveton Chris Allen, joka on teollisuuden kilpailupolitiikan varajohtaja DG-yrityksestä. Voisitteko kertoa, miten komission aloite etenee? Uh, Kiitokset ja kiitos kutsusta puhua täällä. On äh, hyvä, että IMKO äh, nyt kovastikin panostaa tähän teollisuuspolitiikka mietintöön. Se on hyvä asia. Ja ehdotukset, pitkälti ja nyt sitten myöskin kuulemani asian käsittely täällä tänään näyttää hyvinkin menevän mielestämme oikeaan suuntaan. Ja tämä on pitkälti niiden linjausten mukaista, mitä tiedonannossamme on esitetty ja mitä myöskin kilpailukyky neuvostossa päätelmien muodossa esiin tuotiin. 10. 12 tämä toteutuu. No niin, muutama vaikutelma kuitenkin. Niin kuin Juran totesi, tiedonanto on varsin merkittävä. Nyt pitkän aikaan ensimmäistä kertaa tuodaan esiin se, että komissio ymmärtää myönteisessä valossa teollisuuden merkityksen. Ja nyt talous- ja finanssikriisin jälkeen katsotaan, että teollisuudella on huomattava merkitys, kun puhutaan talouden kasvumalleista. Varsinkin kun puhutaan eh, tuottavuudesta. Eh, ja nyt tietysti valmistava teollisuus on varsin erilaista kuin se oli 2-30 vuotta sitten. Tuot täytäntöönpanon lisääminen tietysti tarkoittaa myös sitä, että palveluja voidaan tarjota enemmän, myöskin työpaikkoja tällä saralla ja toisaalta sitten mahdollisuus käyttää varoja kulutushyödykkeisiin, että näin saadaan kasvua ylipäätään aikaan ja tämä on tärkeä aspekti. Ja tärkeää on, että komissio ja parlamentti tämän seikan ymmärtävät. Ja kun sitten puhutaan asioista sisämarkkinavaliokunnassa, eli sisämarkkinavaliokunnalla saattaa olla varsinkin merkittävä roolinsa. Ja puheenjohtajan ehdotus raaka on meille varsin tervetullut myöskin se, mitä sanottiin jätteistä ja julkisista hankinnoista. Nämä ovat kaikki varsin tärkeitä alueita ja sellaisia, joiden asiantuntemus teillä täällä on. Myös jotain muitakin aloita varmasti on, joiden osalta voitte miettiä, olisiko teistä järkevää asioihin puuttua jollain lailla. Ja näistä mainitsisin kolme, kolme jotka tässä nyt esiin nousivat. Ensinnäkin innovaatiot, avainteknologiat täällä mainittiin ja niiden merkitys. No, ajatuksena on varsin tervetullut se ajatus, että tulisi e, e, että julkisten viranomaisten tulisi tukea myönteistä suhtautumista uusiin teknologioihin ja lainsäädännössä asia tulisi huomioida. Mutta kun asioista on korkean tason ryhmässä keskusteltu avainteknologioista puhuttaessa, niin on havaittu, että tarvitaan uusia teknologioita, jos kehitetään lainsäädäntöä ja standardeja jotta voidaan saattaa nämä teknologiat markkinoille riittävän nopeasti ja jotta saadaan aikaan yhtenäiset markkinat myös näiden teknologioiden osalta. Ja tämä on ilman muuta äärimmäisen tärkeä asia, kun puhutaan teollisuutemme kilpailukyvystä, sillä uudet teknologiat nimenomaan tarjoavat etuja pienehköille yrityksille, mutta myöskin suurille yrityksille, kun nimenomaan halutaan globaalilta kannalta katsottuna säilyä kilpailukykyisinä. Eli tämä kyllä on tärkeä aspekti meidänkin mielestämme. Ja sitten toinen aihealue, jota ei ole mainittu, mutta joka on kyllä kovastikin esillä tiedonannossamme, eli tämä standardointi ja standardiasia. Meillähän on EU-ssa standardointijärjestelmä järjestelmä ja se toimii hyvin, mutta se on järjestelmä, jonka suhteen on miettivä sitä, kuinka parantaa sen toimivuutta, kuinka ajanmukaistaa standardeja, kuinka pitää huoli siitä, että standardit saadaan kehittymään varsinkin niillä aloilla, jotka ovat kilpailukykyisyytemme kannalta tärkeitä tai tärkeitä, kun halutaan vastata tärkeisiin esimerkiksi ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin. Eli näissä kysymyksissä voisi olla ehkä hyvä kuulla teidänkin näkemyksiänne, koska nämä ovat kysymyksiä, joissa EU ei välttämättä ole aina riittävän nopea, ja tämä saattaisi olla asia, joka myös teidän valiokuntanne kiinnostaisi. Ja sitten kolmas ala, joka tiedonalossa mainitaan sisämarkkinoista puhuttaessa, joka täälläkin mainitaan, kun puhutaan nimenomaan täytäntöönpanosta markkinoiden osalta. Ja kun lähdetään liikkeelle tuotepaketista ja tässä sisämarkkinoiden täytäntöönpanosta, niin tässä puhutaan erittäin tärkeästä asiasta. Ja jos nyt yhdistetään tulliviranomaiset ja markkinoiden valvontaviranomaiset, niin ehkä voidaan valvoa myöskin sisämarkkinoiden toimivuutta paremmin ja puuttua esimerkiksi väärennöskysymyksiin paremmin sisämarkkinoilla. Eli nämä ovat myöskin sellaisia aihealueita, jotka saattaisivat olla mielenkiintoisia valiokunnallemme ja joita ehkä Eh, mielellään ryhtyy sitä tarkastelemaan. No, esitin nämä kommentit nyt. Täällä tekemän ehdotukset ovat ilman muuta erinomaisen, ovat meille varsin tervetulleita ja kollegoiden esitykset myöskin. Uskon, että tässä kyllä on mahdollisuus huomioida nämä ehdotukset ja vielä parannella niitä, mutta kysymys siitä, miten sisämarkkinavaliokunta erityisesti voisi tuoda panoksensa näissä asioissa esiin, niin ehkä sitä aspektia voisitte täällä vielä lähemmin tarkastella. Kiitos rohkaisusta, herra Kreutzmann. Niin, no, mä ajattelin, tässä oli yksi ongelma, koska minulle sanottiin, että tämän pidempi esitys ei saa olla. Se tässä oli ongelmana ja äh, olen oppinut sen verran, että voisin tehdä itsekin tarkistusehdotuksia. Ja olen kiitollinen esitetyistä kommenteista ja katsoin, mitä Langen omassa mietinnössä oli mukaan nostanut nämä sosiaaliset kysymykset. Ja Rova Kevät kyllä olivat ja ovat siinä mukana. Ja ajattelin, että no niitä ei sitten tässä tarvitse erikseen mainita. No kiitos näistä kommentoista ja tietysti tarkistusten myötä uuttakin voi esittää. No, tässä ei mitään suuria e, mielipideeroja ole, vähän jotain pientä rouva Kebartin kanssa vain, ei mitään ihmeellistä kuitenkaan. Minulle annettiin tällainen mahdollisuus toimia, mutta tietysti e, kun tässä nyt on kuultu näitä lisäkommentteja ja toiveita ja Malcolminkin puheenvuoro, e, niin ei tästä varmasti eri mieltä olla. En tiedä. Tietysti voidaan sitten sanoa, että jotain muuta tärkeää on ehkä jätetty pois, mutta kyllä nämä kommentit ilman muuta ovat tervetulleet. Ensimmäinen joulukuuta, no niin, aikataulusta hieman Toinen joulukuuta takaraja ja sitten 10. tammikuuta käsiteltäisiin niitä ja äänestettäisiin. No, ei Haaberin Joan tai komission edustajan kanssa näkemyseroa oli ihan pienehköä näkemyseroa sitten Roa Kevarin suuntaan. Ja Schwabi kommentti sitten äh, varsin äh, mielenkiintoista tarkistusta. Te olette myöskin esittäneet tämän toisen esityksen, niistäkin voi varmasti olla ainakin osittain yhtä mieltä. No, katsotaan nyt sitten, miten loppujen lopuksi näistä äänestetään. No, kiitos näistä kommenteista, mutta en tiedä. Äh, ehkä tätä järjestelmää tulee muuttaa. Tässä olla pidempikin esitys, koska minulle ei annettu tämän enempää nyt näitä sivumääriä käyttööni. The opinion process, Mr. Kreutzmann, is you have to be asuntoprosessin idea on, että täytyy olla itse hyvin niukkasanainen, ja niin sitten me muut voimme lisätä omat kiinnostavat kommenttimme siihen. Te saatte varmaan lisäehdotuksia kokouksen pohjalta. Saatte varmaan lisätyötä jollain, mutta tuskinpa se teitä haittaa. Ja sitten meillä on vielä vilkkaampia keskusteluja. Sitten seuraavaan projektiin turismiin liittyen missä meillä on mielipiteiden vaihto liittyen komissioon 36. päivättyyn paperi, joka on uusi poliittinen, Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet. Komis on paikalla, Lug on täällä, Haideilla täällä, Kirjakkosen paikalla. Merkittävästä turistikohteesta, onko Salvini paikalla? Ei. Herra Kreutzmann, mitä mieltä olette tästä komission ehdotuksesta? Onko arvattu Linni, kuka täällä on? Meillä on DG Enterprisein edustaja täällä puhumassa. Hyvä. Herra Kreutzmann, mikä on näkemyksenne tästä? Niin, on Valtsin alueella olen matkailun alalla tehnyt töitä ja tiedän eh, kuinka hankala on saattaa alueet yhteen. Jos puhutaan esimerkiksi eh, Weinstraßasta viinialueesta, niin se ei onnistu. Ja sitten kun puhutaan eh, Euroopan tasolla, niin asioiden yhden nimittäin alle saattaminen ei suinkaan ole helppoa. No, mietin tätä asiaa ja kerron näistä nyt sitten tässä hieman. Asia, joka ei komission esityksessä ole esillä, liippuu tähän äh, estettömään matkailuun tulevaisuudessa. Äh, äh, se on tärkeä asia, eikä täällä tarkoiteta pelkästään vammaisia, vaan nimenomaan ikääntyviäkin ihmisiä ja matkailijoita, ja tätä tilaisuutta tulee pyrkiä hyödyntämään. Ja sitten integroitu lähestymistapa on tärkeä. Matkailuun liittyy muitakin talouden aspekteja, ja kansallisesti ei välttämättä huomioida tätä matkalla riittävän hyvin. Demograafinen muutos on tulossa ja se on huomioitava myöskin matkailun saralla. Ja koulutuskysymyksissä on puutteita. Ainakin Saksassa välttämättä työvoimaa ei ole riittävästi. Ja kun tosiaan demografinen muutos on tulossa, niin on tärkeää, että myös ikääntyvät ja ikääntyvämmät ihmiset ovat valmiimpia toimimaan. Sitten tarvitaan myöskin ammattipätevyyttä ja palaisuuden tunnetta tulee lisätä. Tässä rajat ylittävyyttä voidaan vahvistaa ja sitten ajatella erilaisia esimerkiksi vaellusreittejä rajat ylittävästi – Ja on erittäin tärkeää, että kansallisella ja kansallisella tasolla tehdään yhteistyötä. Voidaan ajatella tätä internetportaalia, joka mahdollistaisi eh, pääsyn myös eh, monikielisen kansalliseen sivustoon sillä on olemassa paikallisia sivustoja, kansallisia sivustoja, ja tämä voisi olla ikään kuin tällainen pääsyportti näihin. Ja sitten yhtenäisiä yhteisiä mainoskampanjoita voitaisiin myöskin ajatella. Ongelmana on se, että mailla on omat intressinsä, mutta halusin kuitenkin näitä aspekteja tässä hieman yhteen koota, kun puhutaan matkailusta Euroopassa ja täällä Euroopan parlamentissa, kun tätä aihetta tarkastellaan. Kiitos. Thank you very much indeed. Um... Kiitoksia hyvin paljon. Seuraavaksi kuulemme varjoesittelijöitä, mitä he ajattelevat tästä mietinnöstä. Ajatellaan, aloitetaan Lara Komista. Kiitos puheenjohtaja. Matkailu on yksi tärkeimmistä saaroista, joita on suojeltava Euroopan unionissa – Eurooppa kuitenkin on maailmanlaajuisesti yksi tärkeä matkailun kohde ja on tehtävä sellaisia ehdotuksia, jotka ovat sellaisia kuin mitä tässä esittelijä esitti. Talouden kriisi ilman muuta on vaikuttanut myös matkailun määrään. Ja kausiluontoisuuden ylittäminen tai sitä eronpääsy, sen tulisi olla yhtenä tavoitteena. Myöskin harmonisointia tarvitaan. Tällä tulisi lähteä esimerkiksi hotellien standardoinnista. On hankalaa ajatella eurooppalaista laatumerkkiä, mutta tulisi kuitenkin huomioida ne kriteerit, joita hotelleilla ja joita hotellit käyttävät tässä yhteydessä on myös tunnustettava eh, ammattipätevyydet, koska näissä on erovaisuuksia kansallisesti ja näin ollen vaatimustasossa myöskin on eroja. Sähköisen kaupankäynnin direktiivissä parannusta, niin kuin Ariasin mietintö esitti, niin todettiin, että tällaista merkkejä tarvittaisiin, kun puhutaan siis turvallisista paikoista ja kuluttajasuojasta, niin tällöin tulee myöskin matkailu huomioida. Tarvittaisiin valkoista listaa matkailun toimijoista, musta sitä ei ole, mutta kuluttajan suojelusta olisi kyse, jos ajateltaisiin tällaista rapeksin tyyppistä menettelyä. Voitaisiin hyödyntää jonkinlaista luetteloa, jonka pohjalta käyttäjä, kuluttaja tietää, ketkä ovat parhaita markkinatoimijoita. Ja tähän liittyy myöskin harmonisointi, jota eh, matkailuharjoittajat ovat kovasti vaatineet nimenomaan verotuksesta puhuttaessa. ALVtä tulisi pyrkiä yhtenäistä ja ylipäätään verotusmenettelyjä. Kiitos. Um, who's next? Louis Gray. Kuka on seuraavana? reikä. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ehdotus tukea Eurooppaa kokonaisuutena on hyvä, mutta olen sitä mieltä, että tarvitsemme uutta integroitua lähestymistapaa eri toimijoiden kanssa ja turismin vaikutusten arviointia talouteen ja muihin asioihin, kuten kuluttajansuojeluun suojeluun kuljetukseen, ympäristöön, turvallisuuteen ja niin edespäin. Yksi tapa tukea turismia Euroopassa on Euroopan unionin kansalaisten informoiminen siitä, mitä he voivat hyötyä. Me voimme tehdä tätä tarjoamalla parempaa, helpommin saatavissa olevaa, luotettavampaa tietoa koskien kansalaisten oikeutta mahdollisuuksia. Parhaiden käytäntöiden vaihtaminen eri toimijoiden kesken on tärkeää. Meillä on erilaisia projekteja, kuten Enterprise Europe. Meidän pitäisi brändätä Eurooppa loistavaksi turismialueeksi ja kohteeksi. Jotta voisimme tehdä näin, komission täytyy myöntää enemmän ja varmempia varoja näiden politiikkojen ajamiseen. Euroopan pitäisi myöskin vahventaa markkinoita ja tarjota keskittyneempiä tuotteita ja toimia uusilla markkinoilla, kuten Brasiliassa, Indiassa ja Kiinassa. Erityisesti Lissabonin sopimuksen jälkeen olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentin pitäisi osallistua tähän työhön enemmän muotoilemalla turismipolitiikkaa – ja niitä toimia, joihin me ryhdymme. Ja mielestäni tämä tehtävä on sama tänä vuonna ja muinakin vuosina tulevaisuudessa. Olen sitä mieltä, että Euroopan unionissa täytyy ymmärtää internetin ja internetkaupan tarjoamat mahdollisuudet, jos me takaamme kansalaisille pääsyn digitaaliselle markkinoille – on mahdollista parantaa Euroopan turismin näkyvyyttä verkossa ja tukea sitä sekä unionissa että tarjota uusia kuluttajatuotteita. Uskon, että tällä hetkellä tämä oli kaikki, mitä minulle sanottavana, mutta olen samaa mieltä muiden kohtien kanssa, joita on mainittu, erityisesti mitä tulee koulutukseen ja standardointiin. Kiitoksia. Kiitoksia hyvin paljon. Gracias, our case, we are two shadows, so he will... No niin, meitä on kaksi varjoistelijaa. Hän tässä kertoo tästä asiasta. Um, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Ymmärrän kyllä, mikä taloudellinen merkitys matkailuteollisuudella on. Ja varsinkin kriisiaikoina, jos sitä halutaan edistää, niin hyvä niin. Olen tutustunut komission esitykseen ja joskus liikemies minussa nostaa päätään esiin ja kysynkin, mitä tämä kaikki maksaisi, jos tällaista mallia esitetään ja brändäystä ja jos aiotaan e, seurantakeskus perustaa ja esitetään eurooppalaista laatuturkmi-brändiä, niin kysyisin, kuinka moni taho tässä on mukana, miten monta euroa tähän hukkaantuisi. Siitä ei mainita mitään ehdotuksessa ja kyllä tässä saattaa tulla ehkä kalliskin hanke. Ja on kahdenlaisia matkailijoita, niitä, jotka haluavat ähm, hemotella itseään ja kaiken pakettina tällainen pakettimatkailu, mutta sitten on myös niitä, jotka haluavat itse löytää. Ja Näyttää siltä, että me haluamme suuntella kaiken valmiiksi matkailijalle. Kyllä ehkä jonkin verran vapautta tulisi tässäkin vielä jättää kuitenkin. Eli tässä digitaalista puitteista puhutaan, mutta en tiedä, kannattaako maksaa, jos tarvitaan valtava määrä virkamiehiä eh, toteuttamaan näitä kysymyksiä. Eli tehokkuus, kustannuskysymykset olisi asia, johon tarvittaisiin lisävalaistusta. Ja tästä sitten seuraavaan asiaan. Ja tässä kysymys komissiolle. Osa matkailusta tulee Euroopan ulkopuolelta Eurooppaan ja näistä pitkälti ilmeisesti tässä esityksessä on kyse, mutta on muistettava, että myös Euroopan sisäistä matkailua on olemassa. Ja en tiedä, parlamentissa varmasti eläkkeistä ja eläkeiästä tullaan kovasti keskustelua käymään. Ei vielä kovinkaan kauan sitten tilanne oli sellainen, että 55-vuotiaana eh, monet asettautuvat asumaan osaksi vuotta jonnekin toisaalle päin Eurooppaa. Ja en tiedä, nyt eläkkeelle jäädään eh, myöhemmällä iällä ja mitenköhän tämä sitten vaikuttaa, tämä eh, varsin hyvä osa-alue, mitäköhän sille käy. Kiitoksia hyvin paljon, koska minun varjo esittelijäni ei ole paikalla. Voisin myöskin lisätä muutaman asian. En ole varma, onko hän samaa mieltä tämän kanssa, mitä tulen sanomaan, mutta toivon, että näin on. Nyt yleisestä mielenkiinnosta. Minä palasin kuluttajansuojelukokouksesta ja maailman näyttelystä, missä oli konferenssi kuluttajaturvallisuudesta. Ja tuolla oli hyvin mielenkiintoinen filmi esillä, joka esitti päivää Euroopassa. Sen oli hyvin mielenkiintoisesti leikattu pätkiä asioista, joita tapahtuu eri Euroopan unionin kaupungeissa päivän aikana. Se oli erittäin hyvin tehty, mutta mielestäni se, mikä oli siinä huomattavaa oli se, että ähm, Euroopan, Keski-Eurooppa esitettiin alueena, johon ihmiset haluavat mennä. Ja minä olen samaa mieltä, että Eurooppa on brändi. Ihmiset tulevat Eurooppaan, koska he haluavat nauttia monipuolisuudesta. Ja he haluavat nähdä eri puolia Euroopasta. Ja kokea tämän monimuotoisuuden, mutta en ole varma, että tällainen turismia koskettava eurobrändi olisi tällainen monimuotoinen. Ja uskon, että tämä ehdotus on hyvin ohut, minun on pakko sanoa näin, koska jos te ajattelette joitakin asioita, joiden parissa olemme työskennelleet, jotka ovat meille tärkeitä, minä pyrin löytämään niitä tästä tekstistä ja etsin niitä turhaan, en usko, että näin yhtäkään. Eli varmastikin palveludirektiivi ja se, mitä me olemme tehneet palvelusektorin suhteen, erityisesti mitä tulee pienyrityksiin, oli erittäin hyvä mahdollisuus turismille. Turismi tarjoaa mahdollisuuden siirtää palveluja ja taitoja rajojen yli paljon enemmän kuin ennen. Tätä ei ole ollenkaan mainittu tässä tekstissä. En ole varma, oliko tämä nyt meidän molempien mielipiteeni. Ja toiseksi me tiedämme jo siitä, mitä on jo tehty että yksi suurin ongelma-alue on ammatillisen pätevyyden tunnustaminen turismiin liittyvillä aloilla. Olipa kyseessä sitten turistiopas, he eivät voi toimia toisissa maissa, tai ähm, esimerkiksi hiihdonopettaja, eli meidän pitäisi mainita tällaiset asiat myöskin, sillä tämä on hyvin tärkeää. On tärkeää helpottaa näitä elinvoimaisia yrityksiä. Ja sitten mitä tulee rajat ylittäviin palveluihin, me tiedämme jo, että palvelustandardien muokkaaminen on erittäin tärkeää, mitä tulee palveludirektiivin toimeenpanoon. Ja mainitsin jo, että olette varmasti samaa mieltä, että laadukkaiden brändien luominen turismialalla on erittäin tärkeää. Meillä ei ole yhtä yhtenäistä hotellien rankkausjärjestelmää. Se olisi mielestäni tärkeää, mutta minä luulen, että me voisimme saavuttaa jonkunlaisen laatukriteeri näille rajat ylittäville palveluille. Ja huomasin, että kysymykset koskettavat jotain ympäristöturismia oli otettu mukaan, mutta hiilijalanjälki oli, oli mukana, mutta eräät toiset asiat, kuten esimerkiksi turvallisuus, josta olemme keskustelleet, eivät olleet. Esimerkiksi jos me haluamme haluamme hankkia palveluja internetistä. Me haluamme tietää näin tehdessämme, ovatko palvelut turvallisia ja varmasti ihmiset haluavat tietää myöskin, onko äm, liikuntarajoitteisille pääsy palveluihin ja tällaisia asioita. Eli on myöskin tärkeää ajatella esimerkiksi hotellien turvallisuutta. Nämä ovat vaikeita asioita, mutta ne kaikki liittyvät siihen, että rohkaisemme Euroopan tulemista matkakohteeksi sisämarkkina-alueena. Ja tiedämme tietenkin, että internetistä ostettu matkailupalvelu on erittäin suuri ja tärkeä osa. Ja se vaikuttaa hyvin suuresti turismimarkkinoihin meidän pitäisi sanoa nyt yrityksen pääosastolle, että meillä on olemassa melko dynaaminen turismisektori ja sitten arvioida tämän ehdotuksen arvoa. Eli niin tämä oli minun sanottavani. Te ette ole täällä paikalla aikaisemmin, kun puhuin teistä. Ehkä haluatte kommentoida nyt sitä, mitä tässä esittelijä on sanonut ja kollegat ovat sanoneet. Thank you. Kiitos ja anteeksi, että olen myöhässä. Eksyin. Me tarvitsemme paremmat kyltit tällä parlamentissa. Pitäisi kirjoittaa työvaliokunnalle. Yes. Yeah, but, uh, today we have participated in three... Tänään teimme osaa kolmeen kokoukseen ja eksymme vain kerran, joten tämä oli menestystä. Ensiksi sanon, että meillä on erittäin kiinnostavaa ottaa osa näihin kokouksiin ja kuulla näitä erilaisia ehdotuksia, koska meidän mielestämme meidän tiedonantomme on jo hyvin kattava ja kunnianhimoinen. Meillä on 21 toimia. Mutta tiedämme, että aloitteelle on vielä sijaa. Ne ottaa mukaan tähän kehikkoon. Täytyy myös hyödyntää Lissabonin uusia toimivaltoja. Ja toisaalta muista, että kaikkea me voi tehdä. On standardeja, ja luokitteluja, joita emme voi harmonisoida. Ja sitten on budjettirajoitteet. Me tulee päivän keskusteluihin eri kokouksissa. Me merkitsemme nämä ideat muistin, yritämme ottaa ne huomioon täytäntöpanon suunnitelmassa, joka on jota laadimme kaikkien ää, sidosryhmien kanssa yksityisellä ja julkisella sektorilla. Ja voimme vähän laajentaa nykysuunnitelmaa, laajentaa hyödyntäen myös tämän päivän erityksiä. Mutta tässä on vähän värkästyksiä sen suhteen, mihin me pyrimme. Ja työ täällä Euroopan parlamentissa auttaa meitä myöskin selkeyttämään sit toimiemme esittelyä. Mitä tulee esimerkiksi siihen, että ihmiset menevät eläkkeelle vähän myöhäisemmin kuin ennen. Haluamme hyödyntää jotain toimenpiteitä, kuten ICT foorumia tarjotaksemme yrityksille lisätietoja trendeistä, jotta ne kohdentaisivat tarjontaansa paremmin näitä haasteita ajatellen. Joten tämä kaikki ehdotukset Suomioon ja, ja kiitämme teitä näistä kommenteista. Good. Well, Mr. Hyvä. Herra Kreutzmann. Niin, kiitoksia. Tämä yhtenäinen hotelliluokittelu oli myöskin agendallani, mutta hotelli alahan jo vapaaehtoisesti ryhtynyt luokittelemaan. Kaikki maat eivät tässä kuitenkaan vielä ole mukana. No tietysti voidaan ajatella, että komissio estää standardointi. Tämä tulee sitten myöskin jollain tavalla rahoittaa ja valvontaa myöskin tarvitaan ja siksi kannattaa ehkä olla vähän varovainen näissä luokittelukysymyksissä, luokituskysymyksissä. Minusta on parempi, jos toimitaan vapaaehtoiselta pohjalta, koska tällöin tarvitaan samoja standardeja. Tietysti voidaan ajatella, että jos on olemassa yhteinen internet, eh, alusta, niin lähdettäisiin siitä liikkeelle ja silloin on tietyt tiedot esitettävä myöskin eh, asiakkaalle ja toimittava kuluttaja ystävällisesti. Toisaalta, jos kaikki nämä vaatimukset esitetään tai esitetään kaikki asiat komissiolle, niin silloin tietysti tarvitsee varoja tässä. Toisaalta on muistettava myöskin subsidiariteettiperiaate. No niin, mä kun tällainen Euroopan tason eh, esitys ei välttämättä ole jär, eh, järkevä kun aasialainen tulee Eurooppaan, niin hän haluaa Italiaan, Roomaan, äm, Pariisiin, Lontooseen, ehkä Berliiniinkin, tämän haluaa hiihtolomalle jonnekin. Eli siksi ehkä ei oikein ole hyvä markkinoida Eurooppaa, vaan kyllä subsidiariteetti kannattaa tässä muistaa. Mutta olen kirjannut muistiin esitetyt kommentit. Tässä on nyt vähän enemmän aikaa. Voimme vielä tätä tarkastella lähemmin. Aikataulukin on tehty, mutta jos komissio ehdottaa, että miettikää vielä asiaa. No itse olin ajatellut tätä 8. joulukuuta mutta mm, ehkä asian käsittely voidaan siirtää tammikuulle. Näin saadaan kaikki näkemykset e, ensin kerättyä ja sitten äänestettäisiin. Vai mitä mieltä olette, ovatko aikapaineet tässä kovat? Minulla on tässä kyllä suunnitelma aikataulun osalta. Minusta olisi parempi, jos lausuntoluonnokseen voitaisiin nyt ottaa nämä esitetyt kommentit mukaan, odoteltaisiin tammikuulle. Tässä esitetään 28. helmikuuta äänestyspäiväksi ja jos asia käsittely olisi tammikuussa, niin uskoisin, että kaikki menisi ihan hyvin. Olemme saaneet tietää, että äänestys on vasta maaliskuussa vastuuvaliokunnassa. Sihteeristä kantaa meille tällaista tietoa, joten meidän äänestys 28. helmikuuta on oikein hyvä. Sen jälkeen voitte argumentoida, että kaikki erinomaiset näkökohtamme otettaisiin kulutusvaliokunnan loppu, loppumietintään. Ja Kyllä Fidanza on mukava veikko ja kerron hänelle, että ottaisi huomioon kaikki ehdotuksemme. Miten jollei kuljetusvalikunnassa tapahdu mitä muutoksia, voimme seurata sinun aikataulua. Että meillä on aika tehdä, aikaa tehdä kiinnostavia tarkistuksia. Anna kysymys on, haluaisitko tehdä tämän vähän aikaisemmin? Nyt oli idea, että, että, että esititte luonnoksen 25. päivä ja sitten olisi vain pari päivää tarkistukselle. Jos voisitte tehdä jotain pikkasen aikaisemmin, meillä olisi aika miettiä laatutarkistuksia. Niin, käännösten osalta joulukuu, mutta täällä ei kuitenkaan ole ketään joululoman aikana, eli olisiko tämä ehkä ongelma. Muutoin ehdottaisin sitä, että luonnos esitettäisiin joulukuun puolivälissä. En tiedä, onko tämä ongelmallista. Eli lausuntoluonnos takakäännöksille. En tiedä, olisiko mahdollista, että tällöin puhuttaisiin joulukuun puolivälistä ja sitten muut päivämäärät säilytettäisiin ennalla. If you can write it before Christmas, that would be good. And then yeah, obviously yeah, sure. we have to get the translations. Sure.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 ja aiheena on turvallinen, adekvaatti eurooppalainen eläkejärjestelmä, riittävän kestäviä turvattu eurooppalaisten eläkejärjestelmän kehittäminen. Hän on kyllä paikalla, onko Gepard? Gepard on varjona. Mannes ei ole paikalla. Turunen ei ole paikalla. Minä olen, olen virallinen, en epävirallinen varjoesittelijä. Annan puheenvuoron herra De Jongille lausunnon esittämisen. Mr. Chairman. Kiitoksia hyvin paljon herra puheenjohtaja. Minä puhun lyhyesti, koska uskon, että ei ole kovinkaan suuri määrä sanoja, joilla voidaan kuvailla hyvin tällaista, tämän tyyppistä tekstiä. Mielestäni olisi parempi, ettemme tekisi tätä koko keskustelua tässä valiokunnassa, koska tästä on jo keskusteltu muissa valiokunnissa. Kuitenkin on muutamia asioita, joita täytyy pohtia meidän näkökulmastamme, liittyvät kahteen aspektiin. Toinen on kuluttajaoikeudet ja toinen ovat tietenkin sisämarkkinoihin liittyvät rajaoikeudet. Minä otin kaksi pääperiaatetta mukaan tähän. Ne liittyvät siihen, että me haluamme parantaa tietoisuutta siitä, että toisaalta ää, ähm, näiden järjestelmien tulisi olla riittäviä ja kestäviä, mutta me, meidän pitäisi myöskin ajatella toissijaisuusperiaatetta. Tässä on nyt muutamia asioita. Mitä tulee kuluttajaoikeuksiin, mielestäni on melko selvää, että olemme keskustelleet täällä läpinäkyvyydestä siitä, että kuluttajan pitää saada selkeää tietoa, mitä tulee eläkkeisiin, erityisesti sillä meidän eläkejärjestelmämme eri maissa, mitä tulee pakollisiin, eivät ole pakollisia. Kun ne eivät ole pakollisia, ihmisten täytyisi voida tietää, mitä he voivat odottaa eläkejärjestelmältä. Eli siis muutamia asioita tämän vuoksi läpinäkyvyys ja sitten olemme myöskin lisänneet tänne kappaleen koskettaen yksityisiä palveluntarjoajia ja niitä ihmisiä, joilla ei ole varaa saada pääsyä riittäviin eläkejärjestelmiin, jotka voisivat varmistaa teidän elintasonsa heidän päätettyään työskentelyn tietylle yksityiselle palveluntarjoajalle. Tämän vuoksi meidän pitäisi parantaa näiden kahden ihmisryhmän pääsyä eläkejärjestelmien piiriin. Sitten olen myöskin sitä mieltä, että tämä liittyy siis kuluttajiin, mutta myöskin rajat ylittäviin oikeuksiin. Ihmiset haluavat tietää, onko mahdollisuus yhdistää kaksi eri eläkejärjestelmää kahdessa eri jäsenmaassa ja mitkä nämä mahdollisuudet ovat ja mitkä seurantamahdollisuudet ovat kansallisella tasolla – Uskon, että tämä olisi hyödyllistä eurooppalaisella tasolla. Tämä olisi kaikkien etu. En usko, että sitä voidaan tehdä heti, mutta se olisi hyödyllistä. Mitä tulee sitten rajat ylittäviin oikeuksiin, suurin ongelma tällä alueella on tietenkin se, että aihe on hyvin monimutkainen, erityisesti mitä tulee verotukseen, verotuspolitiikkaan. Yhdessä maassa ei veroteta ja sitten toisessa jäsenmaassa samantyyppisestä eläkkeestä verotetaan. Eli meillä pitäisi olla, olla erityinen järjestelmä tämän ongelman ratkaisemiseksi. Tällaista ei ole tällä hetkellä. Toinen asia on se, että miten näiden eläkerahastojen oikeudet itsessään lasketaan, jos he haluavat arvioida, mikä tietyn eläkkeen arvo olisi. Ja rinnastaa sen toiseen eläkejärjestelmään. En mene nyt yksityiskohtiin, mutta täällä on myöskin ongelmia, mitä tulee IORP-direktiiviin ja tiettyihin määritelmiin, kuten rajat ylittävän toiminnan määritelmään. Esimerkiksi Alankomaissa rajan ylittävät toiminnat, niiden suhteen, jos Toisella puolella eläkejärjestelmä on erilainen kuin Alankomaissa. Käytetään periaatteessa samaa ähm, alankomaista eläkejärjestelmää, mutta tätä ei pidetä rajat ylittävänä toimintana. Toisissa jäsenmaissa taas asian ratkaisee se, missä yritys on. Ja siitä riippuu se, että onko kyseessä rajat ylittävää toimintaa. Eli jos yritys ei ole Alankomaissa, niin näin on, ja tämä aiheuttaa paljon sekaannusta. Ja mitä tulee yksityisiin eläkevakuutuksiin, niitin, niitä koskien on edelleen olemassa esteitä markkinoilla. Eli uskon, että tässä on hyvin paljon asiaa yhdellä sivulla ja meidän pitäisi keskittyä nyt meidän toimialamme piiriin. Kiitoksia. Kiitoksia herra Dion. Te katsotte monta kohtaa ihaltavan tiiviisti, ottaen huomioon mitä rajoitteita meillä on lausunnolle, mutta varmasti lisättävää tulee. Minä vain tarkastin. Pohjohtajana, haluaisinko kysyä mitä IORP tarkoittaa. Se on ammatillinen ammattieläkeinstituutti. Varmaan te muut tiedätte, mistä on kysymys. Nyt tiedän minäkin. Keskustellaanpa varjoistelijoiden kanssa. Engel Monsieur le Président, je serai bref. Ähm... Herra puheenjohtaja, puhun nyt lyhyesti. Se, mitä kollega Jong äsken ilmaisi, ei minua koskettavalta osalta ole sellainen, että minun pitäisi sitä paljon kommentoida. Olen ehkä nyt filosofinen, mutta olen sitä mieltä, että keskittyminen ylimääräisiin eläkevakuutuksiin ja yksityisiin eläkevakuutuksiin. Erityisesti ranskalaisessa sanamuodossa on eräs asia, joka on erittäin tosi ja huomattava – se on kohta seitsemän, kun sanotaan, että vain pakolliset eläkkeet olisivat teoriassa siirrettävissä. Tämä on ongelmallista. Siis teoriassa. Teoriassa näin on, mutta käytännössä näin ei ole. Ja minä toivoisin kuitenkin, että myöskin tässä asiassa me teemme lisäyksen pienen kappaleen tai kokonaisen kappaleen, jossa täsmennetään sitä, että valiokunta työskentelee tämän asian parissa ja että on edelleen ongelmia, mitä tulee oikeuksien siirtämiseen. eli tämän eläkkeen eläkkeiden keräys ja niiden maksujärjestelmän suhteen on edelleen ongelmia. Ja meidän pitäisi varmistaa, että on selvää, että ihminen voi käyttää eläkkeitä, joita hän on kerännyt monista maista. Ja minä tulen tekemään jonkinlaisen muotoilun, joka välittäisi tämän huolen. Muihin asioihin, joista herra Jung puhui, uskon, että kaikki nämä asiat ovat tosia ja olen samaa mieltä. Kiitoksia. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Ich muss, Kiitokset Haluaisin pahoitella tämän kokin puolesta. Hän on vielä toisen valiokunnan kokouksessa, jossa hänen tuli myöskin käyttää puheenvuoro. <clears throat> Mutta sain tekstin, jonka hän halusi esittää. Luen sen tässä. Se on ranskaksi. Mikrofoni. Pardon Non, ah, il est, il est, il est... Ça marche pas Oui, d'accord, ok. Euh, J'ai bien conscience Tietää, mitä kyseessä on lausunto. Tiedän, että kyseessä on sitä lausuntoa eikä äh, laaja keskustelu eläkkeestä Euroopasta, mutta vaikka en avaisikaan mitään Pandoran laatikkoa, tässä halusin kuitenkin vähän enemmän tahtopolitiikkaan mukaan. Haluaisin, että yleisissä kommenteissa kommentoisi mahdollisimman vähän. Ajattelen, että sitä oli mahdollisimman nykkäesitykseen, että keskittyisi erityisesti asioihin, jotka liittyvät IMKon toimivaltaan. Mutta käyttäessään vihreän kirjan terminologiaa, jossa puhutaan ää, asianmukaisista eläkejärjestelmistä, Hän ei sitä mitään mielipidettä sitä eläkejärjestelmää, jota me haluamme Euroopan kansalaisille. On tuota läheisyys, että läheisyysperiaatteen vuoksi jäsenvaltiolla on täysi vastuu eläkejärjestelmien kehittämisestä. Vastuuvaliokunnan jäsenenä äh, meillä on mahdollisuus tehdä yleisiä suosituksia. Eli kysymys on, mitä me odotamme eläkejärjestelmältä. Totta kai sitä, että se on kestävä. Sillä jos ei rahoitus ei ole tasapainossa, sen tulevaisuus oli taattu. Ja kansalaiset vähän tuloisimmat, jotka aina joutuneet maksamaan, mutta jokainen eläkejärjestelmä, joka ansaitsee sellaiseksi tulla kutsutuksi, sen täytyy täyttää seuraavat vaikutukset, tätä ka- oikeudet kaikkiin ja eläkkeiden taso, joka takaa kohtuullisen elämän eläkeläisen tasa-arvoinen eläkemaksujärjestelmä, joka ottaa huomioon erilaiset tilanteet ja joka on riittävän joustava, jotta joka voisi oman uuransa kautta tehdä tarpeisiin liittyvät, tarpeisiin sopivat valinnat. Eli kestävyys, universaalisuus, oikeudenmukaisuus ja sopeutuvuus. Mitä sitten lausuntoluonnokseen sinänsä tulee, herra De Jong, painottaa hyvin eläkkeiden siirrettävyyden puutteita joissa Hän oikein vaatii että komissio poistaisi nyky... Mutta hämmästyttävää on, että tässä keskitytään niin paljon kolmanteen pilariin, joka äh, koskettaa vain pienintä osaa eurooppalaisia ja tu tuhannet ää, äh, eläkeläiset joutuvat ää, äh, köyhtyvät, kun ne eläkerahastot, jotka ne ovat sijoittaneet, luhistuvat. Yksityisen eläkesäästämisen sijasta meidän pitäisi kannattaa eläkejärjestelmiä, jotka perustuvat solidaarisuuteen. Tätä, tällaisen tekstin kollegani antoi minulle luettavaksi, olen muuten täysin samaa mieltä. Thank you. It was a very, um, a very elegant submission that you made on... Kiitoksia. Tämä oli hyvin elegantti ilmaisu, jonka te hänen puolestaan esititte. Uskon, että olen viimeinen esittelijä tässä asiassa, joten haluaisin kommentoida muutamalla sanalla. Uskon, että tässä kysymyksessä on se, että jokaisessa jäsenmaassa on hyvin erilaisia järjestelmiä ja tietenkin asiat, jotka koskettavat verotusta ja sitä, miten verotus toimii, ovat erittäin tärkeitä, sillä ne vaikuttavat ihmisten haluun investoida tiettyyn eläkejärjestelmään tai toiseen. Ja tämä on hankalaa, koska se liittyy siihen, että eläkejärjestelmien tai eläkkeiden siirto maasta toiseen olisi mahdollista. Erilaiset eläkejärjestelmät, joita tällä hetkellä on, meillä ei ole tällä hetkellä eläkejärjestelmä säännöksiä. Meillä on tällä hetkellä parhaita käytänteitä. Uskon, että alkuperäinen ehdotus komissiolta on oikailla jäljellä. Uskon, että tämä rajat ylittävä toiminta on hyvin mielenkiintoista. Me olemme hyvin kiinnostuneita ihmisten ö, rajat ylittävästä toiminnasta ja pätevyyksien tunnustamisesta ja uskon, että tämä erityisesti voisi rohkaista nuoria ihmisiä, jotka uransa alussa ovat hyvin liikkuvaisia ja siirtyvät maassa toiseen. He, heitä pitäisi rohkaista, että ähm, he eivät näin tehdessään kärsi eläkkeidensä suhteen, että heidän eläkkeensä eivät pienene tämän vuoksi, koska tällainen riski tällä hetkellä on olemassa. Me tiedämme, että eri eläkkeiden kerääminen hyvin aikaisen uralla on muuttunut hyvin tärkeäksi ja arvokkaaksi. Se on arvokkaampaa kuin se oli ennen, koska eläkerahastot ovat tällä hetkellä vaikeuksissa ja koska ihmiset elävät pidempään ja monet ihmiset liittyvät näihin eläkerahastoihin aikaisemmin kuin ennen. Tämä on laajeneva ala, eli nämä kaksi asiaa tekevät eläkerahaston rahaston pääsyn ihmisille niin hankalaksi. Uskon, että tässä herra De Jong on identifioinut näitä ongelmia – Tämä valiokunta erityisesti äh, on sitoutunut muutamiin näistä. Ja haluaisin lopuksi sanoa, että on olemassa hyvin tärkeä ehdotus Rova Kengen kilta. Mainitsin sen ennen. Se käsittelee yliopistotutkijoita, jotka ovat siis ihmisiä, joiden oletetaan liikkuvan maasta toiseen etsimään parhaita mahdollisuuksia rakentaa uransa, toivottavasti Euroopan tutkimusalueen sisällä. Ja Ruva Kiekenkinneltä on hyvin mielenkiintoinen ehdotus siitä, kuinka voisimme käyttää tutkijoita ensimmäisenä pilotteina siinä, kun olemme rakentamassa todellista eurooppalaista eläkejärjestelmää. Ähm, että ne ihmiset, jotka haluavat tehdä uraa yliopistolla, aloittaisivat alusta – ja että he voisivat liikkua instituutiossa toiseen ja että heitä voitaisiin rohkaista tekemään näin. Ja olisi olemassa eläkejärjestelmä, joka vastaisi tätä toimintaa, että voisimme saada tiedon liikkumaan rajojen yli. Ja mielestäni tämä on jotakin, mitä meidän pitäisi tässä valiokunnassa ajatella ja rohkaista tätä. Hyvä, eli tämä oli minun sanottavani näin varjoesittelijänä. Uskon varmastikin herra de Jong, että haluamme kuulla nyt komission mielipiteen. Te haluatte ehkä kommentoida nyt komission puolesta. Uh, thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää teitä panoksestanne Vihreä kirja laadittiin, jotta avattaisiin keskustelua tulevasta eurooppalaisesta eläkepolitiikasta. Ja monet sidosryhmät ovat tässä keskustelussa tärkeitä. Onko mietintö on näin ollen myöskin tärkeä. Vihreä kirja ö, oli laaja lähestymistavaltaan, kun se eläkkeitä tarkasteli – ei puhuttu pelkästään vain tietystä tavoitteesta, vaan haluttiin riittävän laajalta pohjalta asiaa tarkastella. Siksi kolme komission jäsentä oli sitä työstämässä. Korper myöskin asian kantaa. En tiedä, haluaako kollegani jatkaa. Muussa tapauksessa päätän puheenvuoroni tähän. Okay. Thank you very much. Kiitoksia hyvin paljon. Eli herra me lupasimme puhua aikataulusta, mitä tulee tämän mietinnön päättämiseen. Minulla on nyt tässä, että me äänestäisimme tästä 26. heinäkuuta. Olisiko tämä teille sopiva? Tämän jälkeen me voisi mennä laillisten asioiden komiteaan. Haluaisitko vielä kommentoida lopuksi jotakin? Just to... Niin vastaisin vain esitettyihin kommentteihin. Tässä tähän paikkaansa se, että teori eh, ei ole tässä olennainen seikka, eli varmasti voin hieman hioa tätä eh, ja tehdä tältä puolelta tarkistuksia. Tässä varmasti voimme tehdä myös yhteistyötä. Ja sitten Gebhardin esittämät kommentit. Periaatteet, eli oikeudenmukaisuus ja oikeus, ovat varmasti ihan hyviä lisäysehdotuksia, mutta en haluaisi tässä kuitenkaan avata Pandoran laatikkoa Eli jos yleisellä tasolla sopiva sanamuoto löytyy, niin hyvä, mutta ei kannata kuitenkaan äh, ryhtyä käymään yksittäistä kohdista laajaa uutta keskustelua. Se ei varmaankaan olisi toivottavaa mm, ei sitä varmasti esittelijäkään toivoisi, eli ei kannata tälle tielle lähteä. Ja sitten en ihan ymmärtänyt ajatusta siitä, että tässä keskittäisiin liikaa kolmannen pilarin eläkkeisiin kyllähän tässä melko lailla paljon myös ensimmäisen ja toisen pilarin kysymyksistä puhutaan. Mutta jos olette tätä mieltä, niin jään odottelemaan tarkistuksia ja katsotaan, mitä sitten on syytä muuttaa. Ja puheenjohtaja oma ajatuksenne varoittelijana liittyi tutkijoihin. No, kuulosti mielenkiintoiselta, mutta en tiedä mitä käytännön vaikutuksia sillä saattaisi olla. Esimerkiksi jos ajatellaan, että saa työeläkettä pakollisesta luokasta, niin miten tämä sitten liittyisi eurooppalaisiin eläkkeisiin. Eli käytännössä asia ehkä olisikin monimutkaisempi kuin miltä se ensi vaikutelmalta vaikuttaisi. No niin, varsinainen minä kenttä on tämä eläkekysymys. En tiedä, jo käytännön järjestelyjen löytäminen saattaa osoittautua varsin hankalaksi, mutta katsotaan, miten nyt saan mustaa valkoiselle laitettua nämä asiat. Uh, Kiitoksia hyvin paljon. Huomasimme, että Ravaino on liittynyt meihin. Me kuulimme teidän hyvin mielenkiintoisen mielipiteenne jo täällä luettuna kollegan taholta. En tiedä, haluatteko lisätä jotakin, mutta kiitoksia tästä. Haluaisitko lisätä jotakin muuta vielä? Ei? Selvä. Halusin kuitenkin huomauttaa, että